Finger. So, liebe Kolleginnen, hyvät kollegat, tervetuloa ensimmäiseen valiokuntamme kokoukseen tänä vuonna 2009. Toivotamme meille hyvää ja tervettä ja onnistunutta vuotta. Ja me, meidän työssämme olemme, olemme nyt tämän vaalikauden loppusuoralla, ja meillä on paljon edessämme, on paljon asioita ja mietintöjä, joita tullaan käsittelemään vielä toukokuussa ihan viimeisessä kokouksessa. Niin kuin näette, me olemme päässeet hyötymään tästä uudesta rakennuksesta parlamentissa. Minusta tämä äh, on tämä nykyaikainen, sali, nykyaikainen rakennus ja nykyaikaiset salit ja tämänpäiväinen kokous ja huominen kokous äh, näkyy myös internetissä – tai parlamentin web-sivuille te näette, että kamera sitten suuntautuu sinne, missä mikrofoni on päällä. No niin, eli aloittakaa puhuminen vasta siinä vaiheessa, kun olette kytkeneet mikrofonin päälle, jotta sitten kaikki meidän fanimme näkevät meidät Shanghaista Hongkongiin ja kuulevat, mitä sanomme. Hieno juttu. Aloitamme kohdalla yksi esityslistan hyväksyminen, joka on toimitettu teille 17. päivää joulukuuta. Meillä on pari kolme pienempää, pienempää muutosta. Herra Felipe González on joutunut ottamaan lennon takaisin Madridiin, hän on pyytänyt, että hän voisi sitten tulla 15.50 kello 16 sitten esittelemässä omaa kohtaansa tämän pohdintaryhmän työstä mietintöryhmän työtä. Ja tämä keskustelu Elmar Brokin mietinnöstä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisistä suhteista keskeytetään siinä vaiheessa, kun herra Gonzales saapuu tänne kello neljän pintaan. Sitten kohta 15 täytyy siirtää myöhemmäksi, koska tarvittavia papereita ei ole saatu neuvostolta. Ja kello yhdek, äh, eh, kohta yhdeksän näen, että Dimitriolla on lento huomenna Kyprokselle. Hän on pyytänyt tätä sitten käsiteltäväksi aamulla heti aikaisin. Minä voin toivottaa tervetulleeksi uusia kollegoita, mutta he eivät ole vielä, vielä paikalla, paitsi herra Kasla. Herra Martin Kasla, tervetuloa. Hän tulee Ingo Friedrichin tilalle. Tervetuloa. Toivottavasti meillä tulee olemaan mukavia keskusteluja. No niin, sitten webstreamingista on kaikki sanottu. Jos se on ok, niin silloin esityslista on hyväksytty. Sitten tulemme kohtaan. Kohta kaksi esityslistalla. Puheenjohtajan ilmoitukset, koordinaattorit ovat kokoontuneet kahteen otteeseen 17. joulukuuta ja 11. tammikuuta. Ja he ovat sitten puheenjohtajakokouksen suostumuksella sitten, äh, jonka annettiin 15. tammikuuta. Ne ovat, siellä on ehditetty, että Lainenin mietintö parlamentin roolista ja Brokin mietintö äh, suhteesta kansallisiin parlamentteihin ja Dehaanen mietintö instituutioiden tasapaino voidaan käsitellä val- valiokunnissa ja se tulee sitten, ne tulevat sitten huhtikuun täysistuntoon käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi. Elmar Brokin mietintö Euroopan ulkoasian hallinnosta riippuu siitä, miten ja josko neuvosto virallisesti käsittelee tätä asiaa. Me tulemme olemaan tarkkana ja seuraamme tilannetta ja reagoimme sitten adekvaatilla tavalla. Kobetin mietintö työjärjestyksen yleisestä tarkistuksesta. Tarkistuksen jättöaika on, sitä on jatkettu helmikuun 10. päivään ja, ja tästä tulee vielä uudistusryhmän kolmas väliaikaisraportti, se voidaan ottaa huomioon tässä käsittelyssä. Sitten kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 3.4. marraskuuta 17. marraskuuta ja 1. ja 2. joulukuuta. Ellei kokouksen loppuun mennessä ole tehty mitään huomioita, niin nämä pöytäkirjat on, on, voidaan katsoa tuleen hyväksytyksi. Sitten kohta neljä esityslistalla Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliset suhteet. Esittelijä Elmar Brock. Meillähän oli <clears throat> edellisessä kokouksessa jo aloitimme tämän asian käsittelyn ja yleiskeskustelun siitä. Ja sanoin Elmar Brokille, että, että herra Gonzales tulisi noin kello 15.50, eli siihen asti meillä on vielä aikaa käsitellä. Haluatteko vielä esittää johdannon vai siirrytäänkö suoraan yleiskeskusteluun tästä mietinnöstänne? Niin. Ja, No, kiitoksia. Me olemme säästäneet aikaa. Johdanto ja esittelyä tehtiin jo joulukuussa. Teillä on tämä mietintö kaikilla kielillä, mustaa valkoisella, ja nyt voimme aloittaa yleiskeskustelun asiasta. Omalta puoleltani haluan vain sanoa, että yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa on erityisen merkityksellinen asia. Parlamentaarinen ulottuvuus Euroopan unionissa, sitä täytyy vahvistaa sehän uudistussopimuksessa sitä tullaan vahvistamaan kansalaisten osuutta muutenkin, niin kansallisella tasolla kuin Euroopankin tasolla. Viime vuosina oikeastaan perustuslaki valmistelukunnasta lähtien meillä on ollut useitakin yhteistyömuotoja, joita on kehitelty parlamentaarisia tapaamisia, parlamenttien kesken ylipäätään, säännöllisiä valiokuntatapaamisia, intensiivistä yhteistyötä Kosakissa, siis Eurooppa-valiokuntien, siis kansallisten parlamenttien Eurooppa-valiokuntien konferenssissa, jossa Euroopan parlamenttikin on mukana, ja paljon muuta. Ja uskoakseni tämä on hyvä näin, ja tämä on myös hyväksi havaittu, sillä tämä dialogi on välttämätöntä, jotta ymmärtämystä Euroopan, politi- Euroopan politiikasta saadaan äh, levitettyä laajalle. Ja toisekseen se on myös hyödyllistä, koska Tämä ymmärrys, yhteisymmärrys, tämä dialogi voi osaltaan myötä vaikuttaa väärinkäsitysten äh, poistamiseen ja poistumiseen ja konsensuksen aikaansaamiseen monissa suurissa asioissa, kuten ilmastopaketissa, äh, kuten EUn toiminnassa maailman näyttämöillä ja muissakin suurissa asioissa, joita meillä, meitä edessämme on. Elmar Brock, suuret kiitokset tästä äh, mietintöluonnoksesta. Minä näen minkälainen suuntaus tässä on ehdolla. Ja pyytän, pyydänkin kollegoita ottamaan kantaa. Kuka haluaa aloittaa? Tervetuloa herra Leene tänne valiokuntaan. Mukava nähdä. Paljon menestystä työssä toivotan teille kaikille. Wir haben hm? Ja, Wir haben ein Geburtstagskind. Meillä on syntymäpäiväsankari tänään. Ilahduttavaa. Ego Mendes de Vigo viettää syntymäpäivänsä Brysselissä ja täällä Afkossa. Indigo, onnea! Indigo, onnea! Ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle, tälle alkaneelle vuodelle. No niin, minä oikeastaan sanoisin seuraavaa Elman mietinnöstä. Kohdassa kaksi Siinähän puhutaan, mainitaan nämä eri muodot tästä yhteistyötä, tästä puuttuvat ja yhteiset parlamentaariset tapaamiset, tämä, nämä yleistapaamiset parlamenttien tasolla, joita on järjestetty kaksi kertaa kaudessa. Tämä kuuluu myös tähän, koska ne ovat olemassa ja niillä on myös oma arvonsa. Ei, kun nämä tämä yhteisparlamentaarinen foorumi. Yksi kysymys kohdassa 18. Meidän edustuksemme Kosakissa, Richard Corbett, äh, edustuksemme äh, Kosakissa tähän mennessä meitä on edust- meillä on ollut kaksi äh, varapuheenjohtajaa, eli Afkon puheenjohtaja ja sitten enintään kuuden hengen valtuuskunta – Elmar Rock ehdottaa, että, että tämä valtuuskunta olisi Afkon puheenjohtajan johtama. Ja mitä taas uudistusryhmään, Dagmar Rotberentin johtamaan uudistusryhmään tulee, niin me tarvitsemme koordinointia valiokuntien kesken parlamentissa, yhteyksissä myös kansallisiin parlamentteihin. Tässä olisi hyvä pohtia, josko valiokuntien puheenjohtajien konferenssi pitäisi ottaa tähän mukaan hoitamaan tätä toiminnan koordinointia. Tämä tuntuu adekvaatilta, koska kaikki, koska kaikki valiokuntien puheenjohtajat ovat siinä konferenssissa. Ja ehkäpä se valiokuntien puheenjohtajan kokous olisi sopiva foorumi Afkolle saada vietyä tätä synteesiä meidän työssämme Kosakissa ja kansallisten parlamenttien kanssa eteenpäin. Kohta 19 siinä ehdotetaan tällaista järjestelmällisempää seurantaa lainsäädäntöprosessin varhaisvaiheessa, joskin saksankielisessä tekstissä puhutaan valvonnasta. Tämä on niin sanottu Baroson aloite. Ainakin saksankielinen versio ei ole kovin oikein, kun siinä puhutaan valvonnasta, kontrollista. Eihän me, emme mitään kontrolloida halua, siis mitään valvoa, me haluamme seurata englanninkielinen seuranta, niin kuin suomenkielinen seuranto, on osuvampi kuin, sopivampi kuin saksankielinen kontrolli. Möchte noch hinweisen auf Punkt 5. Sitten kohta 15, siinäkin puhutaan kosakista. Siinä sanotaan, että parlamentti katsoo, että kosakin tuleva rooli pitäisi määritellä. Minä luulen, että meidän pitäisi olla hieman selväsanaisempia, koska työjärjestyks, kosakin työjärjestyksessä ja pöytäkirjo, asianomaisissa pöytäkirjoissa Amsterdamin sopimuksessa ja sitten tässä uudessa sopimuksessa, kun se tulee, niin se kosakin rooli on määritelty. Minä olen ollut mukana kosakin uudistusprosessissa neljän vuoden ajan. Se oli hyvin tiivistä työtä, myös ristiriitaista osittain. Ja jollakin tavalla kosakin rooli on kyllä määritelty se pitäisi ehkä, tätä pitäisi ehkä täsmentää, ehkä kosakin poliittinen rooli. Ja äh, viimeisessä, tässä 15 kappaleen viimeisessä osassa suositellaan, että kosak keskittyisi keskusteluihin vapauden turvallisen oikeuden alueesta koskevista lainsäädäntötoimista ja myös, myös ö, läheisyysperiaatteen noudattamisesta, tai rajautuisi siihen tai keskittyisi. No, No, meillä on ollut keskusteluja kaikista suurista asioista, ja yksituumainen linja on ollut se, että COSAC ottaisi kantaa komission vuosiohjelmiin, tai olisi mukana niissä, näissä keskusteluissa. Se on, tässä, olisi mukana tässä poliittisessa keskustelussa. Ehkä pitäisi pohtia, josko tähän voitaisiin ö, ottaa jonkin toinen muotoilu. niistä suosittelenkin, että koko, uudi, koko kosakin uudistusprosessin jälkeen voitaisiin tämä asia ottaa uudelleen esille ja katsotaan nyt, miten se kehittyy kaikessa rauhassa. Rauva Krabowska on pyytänyt puheenvuoroa. Bitte, wir haben das Wort. Dziękuję, panie przewodniczący. Chcę się odnieść... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin viitata tähän äh, Brokin mietintöön noin yleisellä tasolla. Toistaiseksihan me olemme keskustelleet jo useankin otteeseen kontakteista suhteista kansallisiin parlamentteihin. Olemme usean otteeseen korostaneet sitä, miten tärkeitä nämä suhteet meille ovat. Mutta nyt haluaisin kertoa, minkä vuoksi pidän tästä mietinnöstä. Pidän tästä mietinnöstä sen vuoksi, että lopun lopultakin olemme onnistuneet rauhoittamaan kansallisten parlamenttien huolia siitä, että me haluaisimme rajoittaa niiden toimivaltoja. Olemme halunneet nimenomaan korostaa sitä, että haluamme tehdä yhteistyötä niiden kanssa, ei ainoastaan muodollisella tasolla, vaan todella konkreettisella tasolla haluamme, haluamme saada edistystä aikaan, saada asioita hoidettua. Kun puhutaan suhteista, niin en välttämättä tarkoita Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisiä suhteita, vaan nimenomaan meppien ja kansallisten yksittäisten parlamenttien jäsenten välisistä suhteista oikeastaan puhun pikemminkin. Meillähän on jo muodollisia yhteistyömuotoja näiden eri toimielinten välillä, mutta tämän työ yhteistyösuhteen näiden instituutioiden välillä täytyy perustua siihen, että yksilöiden välillä vallitsee hyvät suhteet, siis meppien ja kansallisten edustajien kanssa. Yhä enemmän ja enemmän Euroopan kansalaiset äh, suhtautuvat ehkäpä äh, tai pikemminkin äh, ottavat meihin, meihin yhteyttä, Euroopan parlamenttiin yhteyttä sen vuoksi, että että heillä on ongelmia, koska kansalliset parlamentit eivät välttämättä yksin pysty kansalaisten ongelmia ratkaisemaan, mutta eivät toisaalta myöskään MEPit pysty näin tekemään. Joskushan ongelmissa saattaa olla kyse siitä, että ongelma tavallaan solahtaa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin toimivaltakenttien väliin. Joten tarvitsemme erittäin hyvää henkilökohtaista yhteistyötä meppien ja alueella toimivien kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Mitä parempaa yhteistyö heidän välillään on, mit, mitä paremmat suhteet ne niin heidän välillään on, sen paremmin, paremmin voimme toimeenpanna tämän mietinnön päätelmiä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Estes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on pari lyhyttä huomiota edustajan Brokin mietintöön. Ensinnäkin viittaus siihen, mikä minusta on nyt poliittinen tarve käyttää tekniikkaa hyväksi kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisistä suhteista puhuttaessa käy ilmi se, että tarvitaan läheisempi suhde keskuksen ja näiden hajautettujen alueiden välille. Ja yksi mahdollisuus tässä olisi se, että käytettäisiin videokonferenssimahdollisuutta niin, että järjestettäisiin kokouksia Euroopan parlamentin ja kansaisten valiokuntien välillä. Voisi olla siis videokonferenssi yhteiskussakin. Kansallisessa parlamentissa olisi sali, joka on varattu tähän tarkoitukseen. Ja sitten yhteistyölläkin tapahtuisi tällä tavoin. Joidenkin aiheiden käsittely tällä tavalla, tietysti aina rationaalisesti ja etukäteen suunnitellen, tämä olisi vaikutuksiltaan myönteistä sen takia, että näin Euroopan parlamentin työ ja kansallisten parlamenttien työ lähentyisi toisiaan ja esillä olevat asiat myös tulisivat tutuiksi ja tällä tavoin myös kansallisella tasolla yleinen huomio kiinnittyisi paremmin parlamentin työhön. Tiedotusvälineetkin kiinnittäisivät tällä tavoin tähän huomiota. Ja kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin asialistojen lähentyminen olisi myös lopputuloksena. En siis nyt tarkoita sitä, että kansalliset parlamentit siirtyisivät Brysseliin tai Strasbourgin, mutta kun nyt mietitään kaikkea uudelleen, niin on todella harmi, että ei käytettäisi näitä maailmaa mullistaneita tekniikoita hyväksi. Jos toimii yhä 1800-luvun tapaan, niin tämä on täysin järjetöntä parlamentti voisi esittää, että joskus joidenkin valiokuntien kokoukset järjestettäisiin kansallisissa parlamenteissa videokonferenssien kautta. No tämä olisi eh, mahdollisuus tehdä todellisia eurooppalaisia päätöksiä. Ja toinen asia, joka ei välttämättä tähän mietintöön mahdu, olisi tärkeää saada Strasbourgin esityslistan ja asialistan ja kansallisten parlamenttien asialistojen välille tiivimpi yhteys. Näin voitaisiin ennakoida esiin tulevia asioita ja pystyttäisiin paremmin valvomaan kansallisissa parlamenteissa neuvoston kokouksia, Eurooppa-neuvoston kokouksia ja tällä tavoin Strasbourgin ja Erkoneuvoston asiat tulisivat esille kansallisessa parlamentissa ja pääministerit ottaisivat niihin kantaa. Se, että nyt ei käytetä hyväksi näitä teknisiä mahdollisuuksia johtaa siihen, että yleinen mielipide väsyy ja että e, ei ole tarpeeksi tuntemusta eri maissa sitä, mitä tapahtuu. Minä olen kotoisin periferia-alueelta ja mielestäni olisi todella hyvä, jos omassa parlamentissani voisin joskus kokoontua ja päästä näin valiokuntani työhön mukaan. Kiitos. Thank you, Forrest Davis. Kiitoksia. <clears throat> rinnakkaisia keskusteluja, niistä on puhuttu jo pitkään Euroopan parlamentista ja äh, kansallisissa parlamenteissa. Ja se, onnistuuko se kaikissa neuvoston kokouksissa, sitä rohkeinen epäillä, mutta mikä siinä ei ole ajatus? Radister. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että aavistan tietynlaista omahyväisyyttä tässä mietinnössä. Euroopan unionin instituutiot, tämä valiokunta, tämä, par, tämä parlamentti ovat vuosikaupalla suunnitelleet ja pyrkineet vähentämään kansallisten parlamenttien osuutta niin paljon kuin ikinä ovat voineet, ovat halunneet ö, riistää heiltä ö, kaiken ja viedä tämän kaiken tänne. No nyt Lissabonin sopimuksen myötä ö, alettiin jo ajatella, että ehkä meidän tulisikin ryhtyä kiinnittämään huomiota siihen, mitä kansalliset parlamentit tekevät. Ja tästä on kyse tässä mietinnössä. Tämä on pelkää kosmetiikkaa. Täällä sanotaan, että olemme antaneet teille keltaisen ja oranssin kortin, mutta ei kuitenkaan punaista korttia, vaikka sillähän sitä juuri väliä olisi. Joten kokoustakaamme parlamenttien kanssa. Pitäkäämme keskusteluita. Kun olemme vieneet heiltä kaiken, niin olkaamme niille kivoja. Tällainen mentaliteetti tässä nyt näyttäisi olevan punaisena lankana tässä mietinnössä. Ja objektiiviset lukijat, kun tätä lukevat, näkevät kyllä, mistä on kyse. Ja varmasti ajattelevat, että tämä on kyllä aika hyväinen paperin kappale. Kiitoksia. Particular view of Mr. Alistair. No niin, siinä oli teidän näkemyksenne roolista. Enrique on seuraava. Gracias. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että kun nyt ensimmäistä kertaa ensimmäistä kertaa puhun tässä salissa Josef Antal rakennuksessa haluan muistaa tätä tärkeää Euroopan uskontahenkilöä ja minä tutustuin häneen silloin, kun oltiin siirtymässä uuteen järjestelmään ja tämä on todellakin Euroopan arvon henkilö. Ja sitten toinen asia, jota en löydä täältä arvon kollega Elmar Brokin mietinnöstä on seuraava. Kansalliset parlamentit ovat puolustusasemassa verrattuna Euroopan parlamenttiin, mutta tämän lisäksi ne ovat osallistuneet Euroopan demokratian rakentamiseen tärkeällä tavalla. Ja muistelen, että vuonna 1990 Euroopan parlamentin puhemies kokoontui Roomassa Montecitinossa ja paikalla olivat kansalliset parlamentit myös ja tuo kokous oli hyvin tärkeä Maastrichtin sopimusta valmisteltaessa ja tuolloin Belgian edustajan huoneen puhemies toimi esittelijänä ja kun esitimme pyynnön Maastrichtin sopimuksen siirtymisestä, niin oltiin yksimielisiä. Ei tässä siis mitenkään pelata toinen toista vastaan, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. On tärkeää muistaa tämä historiallisesti äärettömän tärkeä seikka. Ja sitten liittyen kohtaan numero yksi, kun puhutaan osallistumisoikeudesta, ei saa unohtaa, että kansallisten parlamenttien on osallistuttava aktiivisesti. Eli jos subsidiariteettiperiaate on ikään kuin hissi, niin ei se vaan mene alaspäin, vaan myös ylöspäin. On hyvä, jos toimitaan proaktiivisesti tässä yhteydessä. En tiedä, mahtuuko tämä tänne, mutta kyllähän se olisi tärkeää. Ei tässä pelata toista, toinen toista vastaan, vaan yhdessä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Andres Severin. Meillä on seitsemän puheenvuoropyyntöä vielä. Sitten varmaan täytyy lopettaa kymmentä vaille lopetellaan äh, tämä käsittely. Niin, eihän tämä aihe meille mitenkään uusi ole. Olemme keskustelleet tästä useaan otteeseen aiemminkin, mukaan luettuna äh, valmistelukunnassa. Siellä kuulimme kyllä ihan selkeitä ajatuksia, eikä meillä ole mitään kummempaa lisättävää nyt tähän mietintöön. Mielestäni tämä mietintö on periaatteessa hyvä. Siinä luetellaan useita ajatuksia siitä, kuinka voimme paremmin tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Mutta minusta olisi hyvä, jos me toistaisimme jossain selkeästi, mikä tämän harjoitteen sovellusala on, jotta voisimme hälventää juuri sellaisia pelkoja, joi, tai sellaista arvostelua, jo, jollaista juuri vaikkapa edustaja Alistair esitti, joka liittyy omahyväisyyteen, tekopyhyyteen. Eihän kukaan tässä ole halunnut riistää kansallisilta parlamenteilta toimivaltoja, vaan me olemme päättäneet yhdessä toteuttaa suvereeneja toimivaltoja. Tämä on sellainen päätös, joka on tehty. Ja me yksinkertaisesti tässä vain jaamme tehtäviä, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja poliittiseen valvontaan. Joten, jotta voimme paremmin jakaa tehtäviä, jakaa työtämme, niin olisi myös hyvä pohtia, se, vakiinnuttaa selkeät yhteistyökeinot ja menetelmät. Täytyy siis pohtia ja selvittää, mikä on tämän harjoitteen sovellusala. Ja minun, minun mielestäni se on se, että me ymmärtäisimme paremmin kansallisten parlamenttien prioriteetteja niillä aloilla, joilla teemme lainsäädäntöjä, jotta par- kansalliset parlamentit paremmin ymmärtäisivät, mitä me teemme, kun laadimme lakeja tai mitä ikinä täällä teemmekin. Eli <clears throat> kyse on siitä, että kommunikaation äänestäjien kanssa täytyy olla yhdenmukaista, ei erilaista. Ja meillä on omat tehtävämme, muilla on omat tehtävänsä ja päinvastoin. Varmasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa ja esittelijän meidän, minun mielestäni tulisi tehdä selväksi, mikä on tämän harjoitteen sovellusala, jotta voisimme hälventää väärinkäsityksiä, pelkoja etteivät ihmiset kuulisi, että nyt kansallisten parlamenttien tehtävä tai tarkoitus tulisi olla saada takaisin toimivaltioita, me olemme niiltä riistäneet, näinhän ei ole. Toiseksi, ähm, oikeustieteellisessä tiedekunnassa opin, että oikeuksia ei ole ilman velvoitteita. Jos jollakulla on oikeus, hänellä tulisi olla myös samassa suhteessa velvoitteita. No, tässä mietinnössä ei näy mitään velvoitte- ei lue mitään velvoitteista, jotka kuitenkin aivan sisäsyntyisesti liittyvät parlamenttien oikeuksiin. Jotkut sanovat, että äh, on velvoite osallistua, mutta on myös toinen velvoite, nimittäin pyrkiä varmistamaan se, että kansalliset lainsäädännöt ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen lainsäädännön kanssa niin, paljon, niin pitkälle kuin se on mahdollista. Olemme nähneet useissa maissa tai ainakin joissain maissa miten kansalliset parlamentit tekevät lainsäädäntöä, säätävät lakeja, tietämättä ollenkaan, ottamatta ollenkaan huomioon sitä, minkälaista lainsäädäntöä me täällä laadimme. Ja siksi meillä on kovastikin ongelmia, vaikka toisaalta haluamme tässä, näissä kyseisissä maissa edistää kansallisen ja eurooppalaisen lainsäädännön toteutumista. No tämä nyt on vain yksi esimerkki. Eli ei kansallisille parlamenteillekaan voi antaa oikeuksia ilman vastaavia velvoitteita. Ja kyllä ne tulisi. Ja vaikka näitä velvoitteita ei eksplisiittisesti sanota ääneen perussopimuksissa, niin implisiittisesti ne siellä ovat. Ja olen sitä mieltä, ja lopetan kohta. Jos voimme toisaalta ilmaista, mikä on tämän harjoitteen sovellusala, niin voimme välttää väärinkäsityksiä ja voimme antaa selkeät näkymät niin kansalliselle parlamentille kuin Euroopan parlamentillekin siitä, missä tämän yhteistyön tulisi koostua. Ja toiseksi meidän tulisi myös otaksua tietynlaista käyttäytymistä kansallisilta parlamenteilta. Ei tässä ole ainoastaan kyse siitä, minkälaisia oikeuksia kansallisilla parlamenteilla on meihin nähden, vaan myös minkälaisia velvoitteita. Ja muuten olen sitä mieltä, että mietintö on hyvä. Thank you. Kiitoksia. En tiedä, voiko Euroopan parlamentti puhua velvollisuuksista kansallisten parlamenttien osalta enemmänkin mahdollisuuksista yhteistyöhön ja kohta kahdeksan antaa tässä jotakin osviittaa. Herra Molt. Ah, there we are. Sorry, new technology, not you. Anteeksi, en ole tottunut tähän uuteen tekniikkaan. Niin, voin yhtyä viimeiseen puhujaan, hyvä puheenjohtaja siinä mielessä, että tältä mietinnöstä puuttuu jotain, mutta on kuitenkin ihan eri mieltä siitä, mitä tältä puuttuu. Tässä mietinnössä ei ymmärtääkseni sanota yhtään mitään siitä, että EU tunnustaa kansallisvaltioiden täyden suverenisuuden, ei edes jokapäiväisissä suhteissa. Prahassa tämän parlamentin edustajat ovat käyneet kaksi kertaa viime viikkojen aikana ja molemmat vierailut ovat antaneet parlamentin jäsenille mahdollisuuden toimia hyvin arrogantisti ja hyökkäävästi kansallisvaltiota kohtaan. On pyritty sanomaan Tsekin hallitukselle, miten sen pitäisi hoitaa puheenjohtajuus. Ja tämä tuli uudelleen esille täysistunnon ensimmäisessä keskustelussa, kun puheenjohtajuus oli alkanut. Tämä on todellakin valitettavaa, että tämä talo luulee, että sillä on absoluuttisia oikeuksia suverenien valtioiden toimintaa säätämään. Uh, well, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Keskustelen täällä tämän salin brittinurkkauksesta. Mutta se, mitä aion sanoa, aikoo kyllä sisällöllisesti poiketa ö, maan mie- miesteni puheista. Niin, jotkut ovat käyttäneet paljonkin aikaa ja tehneet kovastikin ponnistuksia voidakseen saada tietoa kansallisilta parlamenteilta ja voidakseen tiedottaa kansallisille parlamenteille esimerkiksi siitä, miten, miten asiat Euroopan parlamentissa ö, hoituvat ja mitä täällä on tekeillä – Tämähän on aika arka luonteinenkin aihe siinä mielessä, että kansallisten ja liittovaltion parlamenttien välillä on jonkinlaista jännitettäkin olemassa. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä jännite voi olla pikemminkin luovaa ja että sitä voidaan hallita – ilman, että provosoimme minkäänlaisia riitoja. Minun on todettava, että ne menettelyt, joita me kehittelemme tässä pikkuhiljaa, jopa vuosikymmenienkin aikana olemme kehitelleet, niin ovat nyt pikkuhiljaa myöskin alkaneet toimia. Olen erittäin vaikuttunut siitä, että Kosakista on tullut näinkin ansiokas foorumi. Se on poliittisesti arvokkaampi kuin mitä se aiemmin on ollut. Minun mielestäni edustaja Prokin mietintöluonnoksessa tämä kyllä osataan hienosti vangita tämä asia. Kohdassa kaksi puheenjohtaja Mielestäni meidän ei tulisi sisällyttää kohtaan kaksi viittausta kahdesti vuodessa tapahtuvasta foorumista. Mehän tällaisen perustimme perustuslakineuvotteluiden jälkeen. Me voimme aina me voimme aina edistää myös aivan erityisten kokousten järjestämistä. Vaikkapa poliittisten ryhmien kesken. Poliittisten ryhmien, jotka edustavat niin kansallisia parlamentteja kuin Euroopan parlamenttiakin. Mutta jos me nyt jollain tavalla formalisoisimme tämän, tekisimme tästä ikään kuin säännönmukaisen normin, niin silloin me kyllä rajoittaisimme toimintaamme, sitoisimme käsiämme, koska eihän välttämättä joka kerta riittäisi riittävän tärkeitä poliittisia aiheita, joista keskustella. Esimerkiksi jos ei ole, olisi minkälaista hallitusten välistä konferenssia meneillään, niin niin sellaisessa tilanteessa olisi parempi keskittyä ihan vain tällaisiin sektoraalisiin, alakohtaisiin, aihekohtaisiin valiokuntatyökokouksiin kuin tällaiseen suureen, suureen foorumin keskusteluihin. Me tulemme piakkoin saamaan ulkoasiaan valiokuntaan korkean tason lausunnon. Kiitoksia. Me odotamme sitä, Andrew Duff. Kiitos. Kuitenkin parlamentaarinen uudistus on alkanut tällä, tällä mietintäjaksolla, äh, mutta meidän tää, olemme kuitenkin meillä on kuitenkin sellaisia suuria asioita kuin Lissabonin strategia ilmastonmuutos. On syytä miettiä, vieläkö niitä tarvitaan tulevaisuudessa yhtä lähellä. Kostas Manostopoulos. Kiitos puhemies. Ihan lyhyesti yleiskommentti ja sitten muutama yksityiskohtaisempi kommentti tai kysymys Elmar Brokille. Yleiskommentti liittyy kansallisten parlamenttien toimivaltaan ja Euroopan parlamentin toimivaltaan. Juridiselta kannalta ollaan varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että kansalliset parlamentit eivät ole menettäneet toimivaltaansa Ei siellä tehdä mitään sellaista, mitä ennen tai että nyt ei voitaisi jotain tehdä ainoastaan niillä aloilla, joilla on yhteistä toimivaltaan yhteistä toimivaltaa, ja sitten toisaalta toinen tilanne olisi, että ei olisi toimivaltaa ollenkaan. Sitten on toimivaltaa lisättykin, jos ajatellaan yhteistoimintaa kansallisen lainsäädännön ja Euroopan lainsäädännön välillä. Minä haluaisin kysyä kohdasta kuusi Elmar Brock puhuu täällä erityisvaliokuntien puheenjohtajien yhteistyöstä, mutta miksi ainoastaan näistä kahdesta asiasta, eli ulkosuhteista ja kansalaisvapauksista, miksei otettaisi mukaan myös esimerkiksi institutionaalisia asioita, tällaisia asioita käsitellään kansallisessa parlamentissa ja myös täällä. Ja sitten meillä on kysymys kohtaan kahdeksan ja se, mitä Severinkin sanoi näistä velvollisuuksista voimmeko me todellakin asettaa velvollisuuksia kansalliselle parlamentille? Tuskinpa, tuskinpa Euroopan parlamentti voi sanoa kansalliselle parlamentille, että nyt teillä on lisää velvollisuuksia. Me voimme esittää tämän ajatuksena, jota ne voivat harkita. Voidaan sanoa, että tällaista tehdään joissain kansallisissa parlamenteissa. Mikään ei estä jotain kansallista parlamenttia, esimerkiksi Saksan ja Kreikan parlamenttia, eh, kutsumaan paikalle edustajia Euroopan yhteisöstä. Ja sitten tärkeä asia, jonka Brock mainitsee kohdassa 19, on järjestelmällinen seuranta menettelyä edeltävälle vuoropuolelle ihan hyvä, mutta ehkä tarvitaan vähän lihaa luiden päälle, jos tässä vaan sanotaan, että tarvitaan nykyistä järjestelmällisempää seurantaa lainsäädännön valmistelulle ehkä pitäisi sanoa, miten tämä voisi olla systemaattisempaa. Meillä on kyllä tästä jotain ajatuksia. Kiitos. Kiitos. Richard Corbett. Thank you, Chair. I too wanted... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vastata siihen suoraan sanottuna hölynpölyyn, jota edustaja Alistair tässä juuri esitti. Ei hän varmaankaan onnistunut kovinkaan monia vakuuttamaan. Varmastikin vain se, että meillä nyt on täällä nettiyhteys ulkomaailmaan, niin kirvoitti hänet puhumaan, sanomaan sen, mitä hän sanoi. Hän on ollut täällä nyt tällä kertaa jo puolisen tuntia, varsinainen ennätys muuten. No, tätä nyt ehkäpä Normaalisti hän ei näin paljon ole paikalla, tätä voidaan varmaan brittieuroskeptikolta odottaakin. Kun hän sanoi, että hänen mielestään Euroopan parlamentti on vienyt toimivaltoja ja haluaa viedä toimivaltoja pois kansallisilta parlamenteilta, niin eihän asia kyllä nyt ihan näin ole. Me olemme pyrkineet ainoastaan omaksumaan sellaista parla- ö, toimivaltaa, jonka kansalliset parlamentit jo sopimuksia ratifioidessaan suostuivat siirtämään Euroopan parlamentille. Onhan niin, että ei toimivaltoja pidä siirtää vain ministerineuvostolle, vaan myös kansalliselle parla- eh, Euroopan parlamentille. Ja kansalliset parlamentit ovat tähän suostuneet ja ovat menestyksekkäästi tarkistaneet perussopimuksia tämän mukaisesti. Aivan samalla tavalla kuin me taas olemme pyrkineet vahvistamaan kansallisten parlamenttien asemaa niin, että nämä voivat omien ministereidensä toimintaa valvoa ja kontrolloida ministerineuvostossa. Eli nämä, näiden kahden parlamentin to, valvontavallat ovat toisiaan täydentäviä, eivät ristiriitaisia. Ja jos joku väittää, että äh, Euroopan parlamentti pyrkii viemään kansallisilta parlamenteilta äh, toimivaltoja, niin jokainen objektiivinen tarkkailija kyllä varmasti ymmärtää, että tämä on ihan totuuden vääristelyä äh, kaikille niille henkilöille, jotka ulkoma- tuolla ulkomaailmassa meitä ehkäpä kuuntelevat, niin toivon, että ymmärrätte nyt paremmin, kuinka asiat oikeasti ovat. Kiitoksia ne lukuiset ihmiset, niiden monien ihmisten puolesta, jotka seuraavat tätä kokousta webissä, on kuitenkin tärkeää, että Euroopan parlamentti ei ota valtaa pois kansallisesta parlamentille, vaan sekä kansalliset parlamentit että Euroopan parlamentti ottavat pois valtaa toimeenpanovallalta, koska aikoinaan he olivat ainoa lainsäädäntö, lainsäädäntövallan haltija, mutta nyt on tilanne toisenlainen. Meillä on herra Sayer, ennen kuin Elmar Brock sitten vastaa näihin kommentteihin. President, uh, since, uh... Kiitos puheenjohtaja. Koska Enrique Maron Crespo mainitsi Josef Antalin, koska olen unkarilainen, haluaisin itsekin nyt puhua ja kutsusin kaikki teidät ensi torstai-aamuna konferenssiin tässä talossa jossa hänestä puhutaan, jos ette häntä tunne. Hän oli ensimmäinen demokraattisesti valittu pääministeri, hän oli tärkeä eurooppalainen ja yksi tärkeä asia, joka liittyy häneen, on Varsovan liiton hajottaminen ja toisaalta Visegradin yhteistyön aloittaminen ja tietysti Unkarin ja muiden entisten kommunistimaiden integrointi Euroopan unioniin. Hän oli todella tärkeä eurooppalainen demokraatti. Ja minä pyysin puheenvuoron Brokin mietinnön yhteydessä kohtaan kahdeksan liittyen. Täällä sanotaan, että me pidämme hyvinä niitä aloitteita, jotka antavat Euroopan parlamentin jäsenille lisää oikeuksia. Tässä puhutaan teoriassa, mutta haluaisin kertoa Unkarin parlamentin käytännön työstä. Ehkä me tässä olemme viime myöhään mukaan tulleina eh, paremmassa asemassa. Meillä on kansallisessa parlamentissa kaikki nämä oikeudet. Me pystymme puhumaan mistä tahansa aiheesta eh, kansallisessa parlamentissamme, kunhan se liittyy Euroopan asioihin. Kansallisella parlamentilla on luettelo lainsäädäntöasioista, joissa oletettavasti on integraatioelementtejä. Näissä tapauksissa voimme puhua täysistunnoissa voimme myös osallistua kaikkien valiokuntien työhön, erityisesti Euroopan integraatiovaliokunnan työhön. Tässä mielessä minä voisin antaa tukeni tälle tekstille ja sanoa, että joissa muissakin parlamentissa on tällaista käytäntöä, Eli voitaisiin sanoa, että jos seurataan esimerkkiä jota, joista maasta on saatu. Itse asiassa tämä on hyvä esimerkki nyt, jossain paikoin paikoinaltaan viedä pois näitä oikeuksia. Tämä ei ole kovinkaan yleistä Euroopan tasolla ja sen takia eh, pitää ottaa tähän nämä esimerkit, jotta voimme olla esimerkkinä muille maille. Kiitoksia ennen kuin Elmar Brock eh, vastaa. Toivotan tervetulleeksi kollega Jurin, joka on tullut Slovenian pääministeriksi valitun kollegan tilalle. Tervetuloa. I thought first you are from... Ajattelin, että olit ensiksi juuri valiokunnasta, kun nimessä on tollainen, mutta se olikin nimi. No Elmar vastaa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitän kollegoita useistakin lisäajatuksista ja ideoista. Ja kollega Daffille sanoisin, joka on esittänyt lausuntoonsa äh, Afetissa, että minulle ei mitään oleellisia ongelmia näiden kohtien kanssa. Saan nähdä, mitä niistä voidaan ottaa suoraan tähän mietintöön ja mitkä taas voidaan laittaa liitteeksi. Katson kuitenkin, että meidän pitäisi todeta, että ja se lienee myös otsikko Laineni mietinnössä, kuten minun mietinnössäkin, että, että Lissabonin sopimus on parlamentin sopimus. Se merkitsi äh, erityisesti Euroopan parlamentille merkittäviä myönteisiä muutoksia, ei myös kansallisille parlamenteille. Ehkä pitäisi tuoda tämä selvästi julki, koska se on myös Äh, julkista äh, äh, suurta yleisöä varten, niin myös vaaleja silmällä pitää ihan hyvä esitys kollega Severinille näistä äh, velvollisuuksista, obligations, en, voidaan tietenkin puh, voidaan puhua mahdollisuuksista, joita sopimus antaa. Se, että va- otetaanko näistä mahdollisuuksista vaarin, sitä emme voi tietenkään voida todeta etukäteen. Se riippuu sitten poliittisesta tahdosta kansallisesta parlamentista, käytetäänkö niitä mahdollisuuksia mahdollisuudet ovat valtavasti lisääntyneet, ei pelkästään ei pelkästään siitä syystä, että uusia oikeuksia on tullut Euroopan tasolla, mutta myös muissa asioissa. Ja me olemme tietoisesti nämä listanneet. Ja tämä johtuu myös siitä oikea-aikaisesta informaatiosta, joka perustuu läheisyysperiaatteeseen. Ja te ihmiset, me voidaan myös asianomaisessa valiokunnissa saadaan tietoa ensimmäisestä päivästä alkaen kun sitä asiaa ruvetaan käsittämään neuvostossa. Ja näin ollen ne voivat myös vaikuttaa omiin hallituksen jäseniinsä, missä määrin tätä sitten voidaan käyttää hyväksi ja missä määrin se on sitovaa. Se on taas kansallinen asia. Siitä me emme voi lähteä mitään asiaa, mitään lausumaan. Esimerkiksi Saksassa 23 äh, artikla perustuslaissa on muutettu, jotta tämä mahdollisuus saisi vahvemman aseman. Ehkäpä tämä on vain vinkki siihen suuntaan, että voitaisiin olla, äh, olla äh, kun katsotaan Irlannin hallituksen lausun, Irlannin parlamentin paperia marraskuulta, ja siinä puhutaan kansallisten parlamenttien vahvistetusta roolista suhteessa äh, hallituksiin. Minusta tämä raportti ja tämä argumentaatio olisi meidänkin kannalta hyvä, koska on sanottu, että monistakin syistä tämä on tärkeä vinkki, mitä taas irlantilaiset itselleen kirjoittavat. Ja nyt kun Josef Sayer sanoi, että, että Unkarissakin on asia laita näin, mikäpä siinä, niin monissa parlamenteissa – on toimittu tähän suuntaan, on kehitys edennyt hyvin tähän suuntaan, ja tässä suhteessa pitäisi rohkaista eteenpäin menoa. Ne kysymykset, jotka liittyvät valiokuntakokouksiin ja videokonferensseihin, että videokonferensseja silloin kun esittelijät voivat keskustella videokonferenssien välityksellä lainsäädäntöprosessista, se on minusta hyvä ajatus. Mutta en kylläkään katso, että lähdetään sovittamaan työjärjestyksiä, esityslistoja. Se, että jos esityslistat määritellään, määrätään, se on minusta, se on kuitenkin kunkin yksittäisen parlamentin oma koskematon oikeus. On joitakin kansallisia parlamentteja, jossa, jossa jossa esityslista ei ö, perustu parlamentin omaan päätökseen, vaan se jopa tulee hallituksen käsistä. Joka tapauksessa kysymys parlamentaarista riippumattomuudesta. Ja sitten voidaan puhua myös äänestysmenettelystä. Ja tätä oikeutta ei voida ottaa pois esityslistalta. Ja minä olen hieman, äh, äh, suhtaudun hieman äh, varauksellisesti tähän, että voitaisiin tehdä sopimuksia tällä tavalla. No se, että voidaan tehdä sopimuksia tai välipuheita asiasta, niin sehän on ihan toinen juttu. Ja sitten kun me näemme, että mitä kollega Molt sanoi, että täällä kysymys kansallisvaltion suvereniteetista – ei olisi tässä mukana. Täytyy sanoa, tämä täytyy myös huomata, että Nitsan sopimus antaa kansallisille parlamenteille paljon vähemmän oikeuksia ja mahdollisuuksia kuin Lissabonin sopimus. Tämä on Euroopan kontekstissa huomattava kansallisten parlamenttien oikeuksien vahvistaminen. Suvereniteetin, suverenisuusprosessi että voi, voidaan valvoa sisä- ja oikeuspolitiikkaa, Europolia ja niin poispäin. Tätä ei ole sillä tavalla muualla määritelty ja minusta meidän täytyisi puhua. Me emme saa unohtaa totuutta, vaikkakin, vaikkakaan, vaikkakaan kaikkia argumentteja ei välttämättä haluttaisi käyttääkö. Minusta fakta on kuitenkin todettava, kollegavuotopolisia pyytäisin konkretisoimaan tätä dialogia ja auttaa minua tässä konkretisoinnissa ja tekemään ehdotuksia minulle. Luulen, että tämä, mikäli se istuu hyvin tähän mietintöön, niin se voidaan varmasti sisällyttää tähän paperiin. Ei halunnut puhua nyt nopeasti, jotta päästään sitten varsinaiseen päivän tapahtumaan. Sitten parlamentaariset yhteiskokoukset. Minusta tämä ei en tiedä, onko tämä nyt päiv- jokapäiväisen työn tulevaisuuden projekti. Siltä voidaan pitää hyvänä, että vaikeina aikoina mietintäryhmänä voidaan käyttää tätä foorumia äh, mielipiteiden vaihtoa. Tietenkin tietyissä vaiheissa, esimerkiksi silloin kun uusi valmistelukunta on tulossa ja sitten pitäisi olla tiiviissä yhteistyössä periaatekysymyksessä Euroopan parlamentin ja kansallisen parlamentin välillä, silloin tämä ad hoc voitaisiin pistää pystyyn. Mutta jos siitä tulee pysyvä järjestelmä, niin siitä tulee kansankongressi ranskalaiset ovat ehdottaneet jo, jo ajasta, alusta pitäen, että, että valmistelukunnan valmistelukunta vaikuttaisi sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien oikeuksiin ja velvollisuuksiin, että muodostettaisiin yleinen elin, joka se oli kuitenkaan myötä vaikeita ratkaisujen löytämiseen, ja siksi minä en pitäisi hyvänä, että tällainen olisi pysyvä elin. Se onkin parempi, että niin kuin on tullut sanottuakin, että se olisi osa yhteistyötä, että kansallista parlamenttia ja Euroopan parlamentin esittelijät voisivat parantaa tätä yhteistyötä niiden kysymysten käsittelyssä, jotka liittyvät kiinteämpään valikuntatason yhteistyöhön. Ja toteaisin vain, että pidämme meidän täytyy osata arvostaa sitä, että kun puhutaan Euroopan parlamentin uudistuksesta tulevaisuudessa, niin paino, painotus on siinä, painotus on varsinaisessa parlamentaar, parlamentaarisessa työssä, eikä niinkään äh, showtilaisuuksien järjestämisessä. Siksi vastuu äh, kuul, äh, kuuluu valiokunnille äh, lainsäädäntötyössä, ja sitten valiokuntapuheenjohtajan konferenssi kuuluu tähän, mutta ei minusta puheenjohtajakokous, ei sen, sen pidä tehdä tästä omaa päätöksen, tästä, ei tässä vaadi muuta päätöksentekoa ää, puheenjohtajakokouksessa, koska siitä muodostuu pikapuoleen pullonkaula, jolloin edustajat olisivat sidottuja vain puheenjohtajakokouksen päätöksiin. Minusta puheenjohtajakokous niistä tai sen täytyy saada tietoa säännöllisesti valiokuntien päätöksistä ja valiokuntapuheenjohtajan kokouksen päätöksistä. Olen myös sitä mieltä, että tämä tiedottaminen pitäisi antaa myös kerran vuodessa kaikille parlamentin jäsenille, jotta ei ajauduta tällaisien kulissien takaiseen työhön. Se, semminkin, koska tämä vaikuttaa myös yhteistyöhön kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on ratkaiseva kohta, jotta jotta yksittäiset edustajat saadaan tämän toiminnan keskiöön. Ja näin ollaan myös, voidaan toteuttaa vastuu ja oikea päätöksenteko. Tämä paperihan on teillä kirjallisena. Lähi, lähemmän parin päivän aikana tulen työstämään nämä tehdyt ehdotukset ja sitten tämän uuden version tulen antamaan mahdollisimman pikaisesti, jotta myös tarkistuksia voidaan jättää mahdollisimman pikaisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja, vielen Dank Elmar Brock. Kiitoksia Elmar Brock <clears throat> tästä yhteenvedosta keskustelustamme. Se on tärkeä mietintö suhteistamme kansallisiin parlamentteihin. Olisin kiitollinen, jos muutokset tähän uuteen versioon saadaan työstettyä, koska 19. ennen niin kuin se pitäisi olla valmis. Ja taristusten jättöaika olisi 4. maaliskuuta kello, 4. maaliskuuta kello 12, tarkistusten jättöaika. Sitten seuraava kohta esityslistalla on mietintäryhmä vuosille 2020-2030 olen erityisen iloinen, että tämä mietintäryhmän puheenjohtaja Felipe González, joka on pitkäaikainen Espanjan pääministeri ja monille tuttu naama, on mukavaa nähdä teidät täällä valiokunnassa. Täällä kiinnostusta löytyy ja olemme odotamme jännittyneinä, miten tämä työn on edennyt ja olen iloinen, että, että että täällä Euroopan parlamentissa nyt on tavallaan ensi ilta tästä avoimesta dialogista parlamentin ja vientityöryhmän välillä. Puhutaan siitä, mihin Eurooppa on menossa, minkälainen matka on edessä, minkälaisia linjoja edetään ja minkälaisia haasteita. Erityisen iloinen myös siitä, että myös entinen kollegani Carlos Westendorp, myös entinen valiokuntapuheenjohtaja, on tämän mietintäryhmän neuvonantajana myös tullut tänne paikalle hän oli usean vuoden ajan täällä parlamentissa yhdessä meidän kanssamme. En nyt sen kummemmin halua asiasta puhua ennen teitä. Te olette, te olemme nähneet, että Eurooppa-neuvostohan perusti tämän työryhmän. On, minusta on erittäin hyvä, että Eurooppa ei tee vaan päivä, päiväkohtaista työtä, vaan että tämän mietintäryhmän myötä se katsoo myös pitemmälle kuin yön yli me näemme, että Amerikan presidentit aina puhuvat, kehittelevät kaikenlaisia visioita kukin omalla tavallaan, jotka katsovat pitkään tulevaisuuteen. Ja EU on ollut pikkuisen viimeisen kymmenen vuoden aikana tällainen hieman kavahtanut tällaista tulevaisuuden visiointia, e- että ei ole päästy ikään kuin siis seitsemää vuotta, niin saanut uutta sopimusta aikaan. Nyt on todellakin hyödyllistä tällainen mietintäryhmän perustaminen, ja parlamentti on tietenkin erityisen kiinnostunut tästä, kiinnostunut vaikuttamaan tähän mietintäryhmän työhön. Tämä on myös toimeksianto kansalaisten taholta, että tällaista keskustelua käydään, niin on kiva, mielenkiintoista tietää, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on sitten saada suuri yleisö osallistumaan tähän työhön meillä on paljon toivomuksia, paljon odotuksia. Ja Felipe González, olkaa hyvä. Muchas gracias. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet ja ystävät. Nyt asiassa, kun puhutaan tulevaisuudesta, vaikka epävarmuutta on niin paljon, no tämä voi johtaa jopa melankoliaan. Ja kun puhutaan sitten näkymistä vuosille 2020-2030, niin se on melkein yhtä vaikeaa kuin jos puhuttaisi Espanjan menneisyydestä, eli yhtä vaikeaa ennakoida kuin oma menneisyytemme. Minä haluaisin aivan ensiksi varoittaa, on tärkeää olla varovainen, että eilen pidettiin ensimmäinen mietintäryhmän kokous. Kyseessä oli analyysikokous, jossa analysoitiin niitä yleisiä puitteita, joissa Euroopan unioni ja maailma toimii. Eli ensimmäiseksi haluaisin nyt sanoa, että mitä näihin sisältöihin, sisältöasioihin tulee tässä mahdollisessa keskustelussamme tulevat olemaan minun omia ajatuksia, niin en minä voi 12, 12 henkisen ryhmän puolesta puhua, ottaen huomioon, että emme vielä ole työtämme aloittaneet kunnolla. Olemme edistyneet jonkun verran työmenetelmien käsittelyssä ja miettineet jonkun verran sisältöä. Ja eilen pidettiin ensimmäinen ryhmän keskustelua katsaus nykytilanteeseen ja puhuttiin niistä elementeistä, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuuden miettimiseen. Sen voi kyllä sanoa, että ryhmä haluaa analysoida strategisia tavoitteita, jotka liittyvät näihin näkymiin pitää olla proaktiivinen, ei saa olla puolustuskannalla. Meidän pitää miettiä, mitä voimme tehdä, jotta voimme antaa muotoa tulevaisuudelle. Miten voimme pyrkiä tähän. Tietysti on aina paljon sellaista, mitä ei voi ennakoida. Ja samanaikaisesti siis haluan vastata kahteen suureen kysymykseen. Miten Euroopan unionista voi tulla relevantimpi kansalaisten suuntaan tai sitten voidaan kysyä, miksi Euroopan unioni menettää merkitystä kansalaisten suuntaan ja miten se ehkä saa lisää merkitystä muun suhteessa muuhun maailmaan, minkälaiset ovat suhteet muuhun maailmaan. No, tässä lähdetään liikkeelle Euroopan neuvoston päätöksestä Lissabonissa vuosia kaksi kuukautta sitten suurin piirtein. Siis Lissabonin sopimuksen allekirjoituksen jälkeen Brysselissä. Tämä oli sellainen hetki, jolloin perustamissopimuksen allekirjoittaminen antoi sellaisen mielikuvan neuvostolle, että institutionaaliset ongelmat oli ratkaistu, oltiinpa sitten perustamissopimuksesta mitä mieltä hyvänsä mutta kuitenkin ajateltiin, että institutionaaliset ongelmat oli ratkaistu Euroopan unionin nykymuodossa siis ja laajentumisen myötä. Tuon jälkeen ja sitten valittiin nämä 12 henkeä kyseiseen ryhmään. Ensimmäisessä vaiheessahan valittiin kolme henkilöä, puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa ja sitten nämä yhdeksän muuta jäsentä niistä päätettiin viime huippukokouksessa Ranskan puheenjohtajakaudella. Eli tässä on kulunut vuosi. Eli kun nyt johdattelen tähän keskustelun nykytilanteessa, haluan kertoa, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun päätettiin perustaa mietintäryhmä jonka strategisena tavoitteena ovat näkymät vuosille 2020-2030. Voidaan ottaa huomioon kumpi tahansa näistä vuosista. 2020 on kuitenkin ehkä eh, helpommin ymmärtävässä kuin 2030. 2020 on sellainen eh, aika, jonka kiinalaiset ehkä käsittävät, mutta meidän pitää Euroopassa puhua lyhyellä aikavälillä, muuten me saatamme itsemme naurunalaisiksi. Eli jos ajatellaan tätä tulevaisuutta, no siksi pitää muistaa, että tuon päätöksenteon jälkeen ollaan käyty institutionaalisten vaikeuksien eh, kautta eh, sen takia, että meillä on institutionaalinen kriisi, Irlannin ei-äänestys ja niin poispäin. Tuolloin kun päätös tehtiin, finanssikriisi oli vauhdissa, mutta Euroopan unionissa ei oltu vielä tietoisia siitä, että tuo finanssikriisi, johon alettiin kiinnittää huomiota eh, Yhdysvaltain roskalainen takia, vielä ei ollut tietoisuutta siitä, että se ehkä vaikuttaa Euroopan unioniin. Marraskuussa 2007 ajateltiin, että kyseessä oli vain amerikkalainen ongelma, ei Euroopan ongelma. Eivät tietysti kaikki näin ajatelleet, mutta yleisesti ottaen kuitenkin suurin osa poliittista johtajista ja vastuuhenkilöistä päätöksentekijöistä ajatteli, että tämä kriisi ei tulisi vaikuttamaan tai että se ei ainakaan vaikuttaisi niin kovasti kuin se on vaikuttanut Eurooppaankin. Eli tuolloin, eikä edes monta kuukautta myöhemmin, itse asiassa vasta kesän jälkeen ehkä muuttui tämä näkökulma. Ei ajateltu siis, että finanssikriisi olisi jotain muuta kuin amerikkalainen kriisi, että se on systeemiin liittyvä kriisi. Ja tämä kriisi on systeemiin liittyvä kriisi, järjestelmäkriisi, jolla ei kuitenkaan ole mitään vaihtoehtoista järjestelmää. Ei voida siis vaihtaa mihinkään toiseen järjestelmään. Ja toinen seikka, joka pitää pitää mielessä, siis ensinnäkin tämä institutionaalinen kriisi ja sitten finanssikriisi, jonka vaikutukset reaalitalouteen ovat hyvin tuntuvia todella eh, rankoja. Meiltä on 25 prosenttia maailman BKTstä jo menetetty, ja koska kyseessä on systeemiin liittyvä kriisi, se vaikuttaa koko maailmaan. Ja sitten eri alueet maailmalla ovat vähitellen ymmärtäneet, että tämä kriisi vaikuttaa myös niihin, esimerkiksi latinalaiseen Amerikkaan tai Aasiaan, eli sen takia kriisi todellakin vallitsee. Ja kolmas seikka, joka pitää huomioida, sen lisäksi, että on institutionaalinen ja finanssikriisi, jonka vaikutukset talouteen, tuotantotalouteen tai reaalitalouteen ovat hyvin selviä. Nyt ollaan menossa maailmanlaajuiseen taantumaan, jopa lamaan. Toivottavasti lama pystytään kuitenkin välttämään yhteisin toimin, joihin on jo ryhdytty. Kolmas seikka, joka pitää huomioida siinä vaiheessa, kun määritellään mandaatti lähdetään liikkeelle Euroopan tasosta sillä tavalla, että puhutaan siitä, mistä mietintäryhmän ei pidä puhua, mutta ei selvästi sanota, mistä pitäisi puhua. On aina hyvä, jos meille e, sanotaan näin, että instituutionaista syystä ei pidä puhua sen takia, että ne ratkaistiin Lissabonissa ja sitten sanotaan, että finanssitalousasioitakaan ei pidä käsitellä sen takia, että kukaan ei halua, että omilla taskulla käydään. Eli tällainen mandaatti meille tuli, eli ennen kuin mietintäryhmä aloitti työnsä jo johtoporukka kokoontui ensimmäistä kertaa sillä tämä ei aikaisemmin onnistunut, ei ollut edes mitään e, varoja varattu e, matkalippuihin. Pidettiin eilen tämä ensimmäinen kokous ja nyt sitten meillä on tällainen talouskriisi, jolla on suuret vaikutukset reaalitalouteen. Meillä on myös turvallisuuskriisi, sillä mandaatissa puhutaan turvallisuudesta ja uhista Euroopassa ja viitataan kansalliseen terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja tämä on todellakin totta. Nämä ovat kaikista jatkuvimpia ja näkyvimpiä uhkia, mitä meillä on edessämme. Mutta tämän ajan kuluessa korostaisin vielä sitä, että meillä on ollut Georgian ja Venäjän kriisit ja tämä liittyy myös Euroopan todellisuuteen ja sitten viime viikkojen aikana meillä on ollut lähi kriisi, eli todellakin Amerikasta katsoen keski-idän kriisi ja kaikki tämä on vielä sellaisessa tilassa, että ei voida tietää minkälaisia seurauksia on ollaan sitä mieltä, että Euroopan unioni nyt sitten vastaa jälleenrakentamista enemmän kuin muu kansainvälinen yhteisö. Tämä on ainoa varma asia, jos ajatellaan Gaasan kriisin seurauksia. Eli tässä on nyt toinenkin elementti, joka on tullut tähän väliin. Meillä on kaksi aspektia, jotka liittyvät myös tähän mandaattiin, joka koskee energiaa. Eli meillä on taas kerran ongelmia energian toimitusten turvan suhteen. Kyseessä on kaasutoimitukset, en halua nyt liioitella, mutta koska olen jo vanha, voin sanoa, että neuvostoajan vanhat johtajat olivat vanhoja, mutta pystyttiin ennakoimaan heidän toimiaan. He eivät koskaan olisi katkaiseet kaasun virtausta Eurooppaan, mutta nyt ei pystytä enää ennakoimaan, mitä siellä tehdään. Ja tämä vaikuttaa meidän energiaamme, ja koska se on elintärkeää, niin tämä ei ole mikään eh, pikkujuttu, vaan tämä, että suhtautua rauhallisesti, mutta se on aika huolestuttavaa kuitenkin. Ja tämä energiakriisi tapahtuu juuri tällaisella hetkellä, joka itse asiassa voisi olla aika rauhallinen hetki, sillä öljyn hinta on laskenut yhteen kolmasosaan viime kesän hinnasta. Minä olen huolestunut tästä asiasta tässä. Seurauksena voi olla, että Euroopan unioni lähtisi kyseenalaistamaan, miettimään uudelleen joitain niitä sitoumuksia, joihin on sitouduttu nämä 2020 sitoumus on mielessäni. Eli jos nyt öljy on näin eh, edullista eh, taantuman ajan, toivottavasti tämä ei kestä pitkään, niin ehkä nyt jo halutaan eh, unohtaa joku näistä strategisista tavoitteista, jotka liittyvät energiaan ja ilmaston lämpeämiseen. Eli tässä joitain ajatuksia, jotka liittyvät siihen, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun päätettiin aloittaa mietintä ja nyt kun työn olemme aloittaneet. Eli mikä tahansa mietintäryhmä, ja tästähän puhuttiin sitten eilen, joka haluaa miettiä näkymiä vuodelle 2020 joutuu miettimään sitä, minkälainen nykytilanne on ja miten tämä vaikuttaa tulevaisuuteen. No nykytilanne on nyt uudenlainen, uuden näköinen ja sillä on vaikutuksia reaalitalouteen. Kyseinen kriisi on niin laaja, että koko minun elinkaarni aikana tällaista ei ole vielä tapahtunut. Emmekä vielä tiedä, olemmeko tehneet oikeanlaisen diagnoosin, jos nyt kaikkien, kaikkien tilanteita koskeva diagnoosi voidaan tehdä, eikä myöskään tiedetä, kuinka pitkälle ehkä yllätyksiä tulee, koska meillä on erilaisia sijoitusrahastojen eh, epämääräistä kirjanpitoa ja eh, muunlaisia asioita, jotka on viimeisen kymmenen vuoden aikana noin vain kehitelty ja keksitty vastuuttomasti. Eli nyt tilanne on uudenlainen, nyt tarvitaan keski- ja pitkän aikavälin tavoitteet Euroopan unionille ja pitää miettiä sitä, minkälainen pullonkaula nyt vallitsee Euroopan unionissa ja tämä estäisi sitten tavoitteisiin pääsemisen. En halua puolia pitkään, vaan haluan käydä keskustelua. Sanoisin, että eh, joulukuun ensimmäisen perustamisistunnon ja eilisen kokouksen välillä. Minä olin esittänyt joitain ajatuksia puheenjohtajana ja voin mainita ne nopeasti, mutta siihen on tullut sitten lisää ajatuksia. Eli ensimmäinen prioriteetti omasta näkökulmastani siis Euroopan unionin sosiaalisen kohesion talousmalli. Miten voidaan 2000-luvulla mahdollistaa mallin jatkuminen, eli pitää analysoida uudelleen Lissabonin agenda, miten voidaan olla kilpailukykyisiä kansallisia kansallisilla markkinoilla. Toivottavasti ei nyt tule yleistä lamaa kriisin takia, miten voimme kilpailla, miten meidän taloutemme voi lisätä arvoa sillä tavoin, että tämä lisäarvo uudelleen mahdollistaisi sen myönteisen kehityksen, joka oli Eh, Länsi-Euroopan eh, kehityksen taustalla sotien jälkeen. Ja tämä liittyy myös eh, tuottavuus ja sosiaalinen koheesio, miten voidaan globaalisoituneessa taloudessa ja avoimessa taloudessa päästä uudelleen tähän myönteiseen kehään, joka mahdollistaisi sen, että voimme puolustaa sellaista mallia, joka on samanaikaisesti kilpailukykyinen ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Minus tämä oli siis ensimmäinen ajatus, ei voida puhua kilpailukykyongelmista ja sitten erikseen sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Jos meillä ei ole lisäarvoa, niin sitten kohesio on varossa enemmän kuin jos ei löydetä tapoja edistää ihmisiä voimavaroja ja tutkimusta ja kehitystä. Tämä on siis minun mielipiteeni. Me voimme tämä jakaa vielä osiin. Voidaan tarkastella talousongelmia, niin kuin ne tarkoitus tehdä Lissabonin agendan kanssa. Ja yhdeksän vuotta myöhemmin voidaan todeta, että tulos ei ole tyydyttävä kenellekään Euroopassa. Ja miten meidän pitää nyt sitten lähestyä sosiaalista yhteenkuuluvuutta pitää ajatella kriittisiä sisäisiä tekijöitä, esimerkiksi väestöpyramidi, meidän väestötilanteemme Euroopassa ja se, minkälaisia muutoksia on tapahtunut verrattuna 40 vuotta sitten vallineeseen tilanteeseen ja sitten tämän Euroopan demografian eh, lisäksi ja pitää huomioida maahanmuuttoa ja niin poispäin, niin pitää ajatella mitä muita sisäsyntyisiä, ulkosyntyisiä ongelmia on eh, hyvinvointiyhteiskunnassa, joita pitää muuttaa ja mukauttaa. Ja sitten toinen eh, osio, kuten näitä tämä ensimmäinen oli tälläkin kahden eh, asian osio, eli on kasvan talouden malli ja toisaalta sosiaalinen kohesio. Sitten toinen suuri osio oli energia ja ilmaston lämpeneminen, nämä tunnetummat tavoitteet ovat nämä kolme 20, eli kolme tavoitetta vuoteen 2020 mennessä, eli että fossiilisten polttoaineen tilanne tulee muita ja pitää parantaa energian säästöä ja niin poispäin. Jotta tämä onnistuisi, tarvittaisiin todellinen vallankumous energian lähteiden käyttöön. Pitää diversifioida ja parantaa eh, siirtoverkostoja. Tarvitaan todellinen vallankumous siis, ja jos halutaan olla kunnianhimoisempia, niin sitten vielä enemmän, mutta tämäkin jo mahdollistaisi sen, että voitaisiin ennakoida tätä mallia, ja tällä hetkellä ehkä jos onni niin käy, niin Obaman eh, hallitus ja uusi hallintokin tulee tähän meidän rinnallemme. Toivottavasti saamme liittolaisen näihin energia- ja ympäristökysymyksiin. Ja sitten kolmas prioriteetti osio, paketti, joka minulla oli mielessä, joka löytyy mandaatista, mitä muuttovirrat tarkoittavat Euroopan kannalta sekä jos asiaa katsotaan ongelmana kuin että katsottaisiin sitä siltä kannalta, miten paljon muuttovirtoja tarvitaan Euroopassa, ottaen huomioon sen, mitä äsken sanoin eurooppalaista väestökehityksestä, se, että maahanmuuttoa pidetään Eh, ongelmana ja tarpeellisena asiana. No, tähän pitää löytää ratkaisu. Kaikki ovat tästä tietoisia, mutta askelet ovat hyvin varovaisia. Ei voi olla 12-15 erilaista muuttopolitiikkaa ja sitten kuitenkin integroitu eh, alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja. Ei, kyllä me tarvitsemme yhden yhteisen maahanmuuttopolitiikan ja rajat ulospäin. Ja ainoa asia, joka voi olla paikallista tai kansallista, ovat sitten ne mukautusmekanismit, joilla integroidaan eh, maahan tulleet eh, henkilöt. Mutta tämä on kuitenkin vaikeaa, sillä kun ollaan Euroopan unionissa sisällä, niin sitten ainakin Schengenin sisällä eh, ihmisillä on vapaa liikkuvuus ja tämä vaikuttaa muuttoliikkeisiin. Ja toinen ongelma on sitten tämä turvallisuusasia, tämä turvallisuusongelma ei liity ainoastaan klassisiin uhkiin, ei siksi, etteikö ne olisi mukana, eli terrorismin uhka ja kansainvälisen rikollisuuden uhka, mutta on muitakin asioita, on sellaisia valtioita, jotka eivät enää toimi lähellä Euroopan rajoja, kaukasuksella on ongelmia, Lähi-idässä on suuria ongelmia, se on Euroopan naapurustoa, eli kaikki se, mitä näillä alueilla tapahtuu, koskee myös meitä. Eli meidän pitäisi kyllä huomioida jotain muitakin strategisia turvallisuusongelmia 2020 vuotta ajateltaessa. En nyt halua teitä huolestuttaa, mutta haluaisin kuitenkin kysyä, mitä eh, tapahtuu, jos 2014 siinä vaiheessa, kun Venäjän ja Ukrainan välinen eh, sopimus menee umpeen, joka koskee Ukrainan satamien käyttöä Venäjän laivaston toimesta, mitä tapahtuu, jos tuo sopimus sitten eh, keskeytyy, niin voidaanko kuvitella, että Venäjän federaatiolla ei olisi tällaista pääsyä merelle nämä ovat asioita, jotka kannattaa pitää mielessä. Minä olin ajatellut viidettäkin osiota, joka liittyy näin aikaisempiin, eli tarvitaanko yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Eurooppaan, joka pyrkisi näihin tavoitteisiin ja jonka vaikutusvalta näkyisi kansallisella tasolla. Ja sitten pitäisi vielä lisätä tähän ulkosuhdeasiaan kysymys siitä, miten voidaan käydä, käyttää hyväksi uuden Yhdysvaltain hallinnon merkitys. Ehkä korostetaan liikaa muutosta, mutta jonkun verran muutoksia kuitenkin tulee. Vuoden 1905 jälkeen ei ole uudistettu eh, strategista Pohjois-Atlantin sopimusta. Vuoden 1905 jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon kaikenlaista. Nyt todennäköisesti tarvitaan uudenlainen strateginen sopimus, sillä tilanne on nyt muuttunut ainakin kahdessa, kahdella tärkeällä tavalla. Yhdysvallat ja uusi hallinto on jo tietoinen siitä ja hyväksynyt sen, että ne ovat jatkossakin maailman ensimmäinen suurvalta, mutta ne eivät kuitenkaan, se ei kuitenkaan pysty toimimaan yksin. Eli yksipuolisesti ei voida toimia, ei kansainvälisessä talouskriisissä eikä kansainvälisessä turvallisuuskriisissä eikä silloin, kun pyritään vastaamaan energiakriisiin ja ilmaston lämpeämiseen. Yhdysvallat ei pysty toimimaan yksin. Vaikuttaa siltä, että siellä on presidentti, joka on tämän ymmärtänyt. Eli jos Eurooppa ehkä latinalainen Amerikkakin, mutta jos Eurooppa ymmärtää, että ilman Yhdysvaltoja emme pärjää, niin emme pysty yksin toimimaan, emmekä ilman Yhdysvaltoja, niin ehkä nyt me voimme saada aikaiseksi sen yhteistyöalueen sekä turvallisuus- että energia-asioissa että finanssijärjestelmän parantamissa, jota Eurooppa tarvitsee. Se voisi olla meille todellinen mahdollisuus. Tämä ajatus huomioi sekä tämän hetken asiat että myöhemmät eh, asiat. Meillä on nyt kriisitilanne, eikä pidä vitkastella, vaan pitää toimia nopeasti, mutta on selvää, että kun kriisiä pyritään vastustamaan, Eli meillä on politiikkaa, niin riippuen siitä, miten kriisistä päästään. No tämä vaikuttaa pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Eli sen takia on sellaisia pikkuseikkoja, jotka ehkä unohtuvat. Öljyn hintojen romahdus, vaikut, hinnan romahdus vaikuttaa Euroopan unionin energiastrategisiin tavoitteisiin tai Yhdysvaltojen tavoitteisiin, jos öljyn hinnan lasku vaikuttaa tähän strategiaan, niin sitten me menemme todella varaisella tavalla takapakkia ja eteenpäin ei sitten enää päästä, koska olen vakuuttunut siitä, että kun talous kasvu uudelleen alkaa ja toivottavasti näin käy nopeasti, niin sitten tulee taas kriisi, energiaa lähteisiin ja sitten tulee uusi Eh, öljykriisi ja päästään taas noin 100 dollarin tynnyrihintaan. Mutta sitten vielä toinen seikka, ja tämä on nyt siis tietojen kannan ryhmästä, ei niinkään e, mielipide. Ryhmässä ollaan sitä mieltä, että meidän pitää aloittaa eurooppalaista identiteettiä koskeva mietintä ja myös sitä koskeva mietintä, mitä Euroopalla tarkoitetaan, jos ajatellaan Euroopan rajoja. Minä haluan pragmaattisesti puhua lähinnä siitä, mitä tarkoitetaan Euroopan unionilla, ja silloin jos puhutaan siitä, mitä Eurooppa tarkoittaa, niin tämä aina kyllä aiheuttaa e, millä aika paljon epävarmuutta, sillä Euroopan unionin rajoista voin jotain sanoa, mutta en voi kuitenkaan eh, ryhmän nimissä puhua, sillä voidaan ajatella, että ne, jotka haluavat mukaan unioniin, jotka pystyvät näin tekemään, koska täyttävät ehdot, niin näisten päättävät olla mukana Euroopan unionissa, mutta mitä Eurooppa on, mikä Eurooppa on, tästä on puhuttu jo 3000 vuotta, siitä meillä ei ole varmuutta, vaikka minusta tuntuu, että identiteetti- ja arvokeskustelu olisi paikallaan näin kriisiaikaan. Ja sitten on toinen asia, johon on vaikea puuttua, mutta parlamentit ja toimielimet, poliittiset johtajat aina pyrkivät asiaa jotenkin saamaan jonkunlainen ote, eli miten tämä Eurooppa nyt, minkälainen suhde sillä on kansalaisiin. Hallitukset kysyvät samaa, mikä on kansalaisten asema, minkälaisia eh, kommunikointi kanavia on olemassa, ettei pelkästään eliitit keskustele keskenään, vaan halutaan nähdä, että kansalaiset ovat myös lähempänä unionia. Parlamentissa tämä tuntuu vielä eh, selvemmin, eli kuinka moni kansalaisen, kansalainen todellakin tuntee, että eh, Euroopan vaalit muutaman kuukauden kuluttua heihin vaikuttavat. Tämä on eh, kansalaisille kaikista mm, tärkein tapa sitoutua tällaisen toimielimeen. Kaikki olemme tietoisia siitä, että val- mallin vilkkaus ei tule olemaan erityisen suuri. Ja sitten voin sanoa myös, että minä olen Eurooppaa puoltava eurooppalainen. Minun ei siis voi luottaa, minä uskon Eurooppaan tässä maailman kriittisessä tilanteessa se, että meillä on Euroopan unioni eh, käytössämme, on ikään kuin taivaan lahja voin myös sanoa, että minä olen vammainen kristinuskossani, niin sillä usko eh, kyllä jätti minut aivan yksin ja unohti minut. Tämä on kuitenkin ainoa tapa, jolla voin käsittää Euroopan, eli että se voi olla tarpeeksi relevantti maailmalla Euroopan unionin kautta. Ja siksi en pidä ollenkaan siitä, että kansalaiset ovat yhä vähemmän kiinnostuneita tämän yhteisen hankkeen tulevaisuudesta Euroopan unionista. Minä olen tästä huolestunut mutta voin kuitenkin ymmärtää, että näin käy. Mutta olen vielä huolestuneempi siitä, että jotkut johtajat ovat johtajia juuri sen takia, että he kokevat tällä samalla tavalla, eli että Euroopan unioni ei tunnu läheiseltä. No, mietintäryhmällä on tällaiset prioriteetit ja joskus ehkä ajatellaan, että ponnistus voi johtaa melankoliaan. Tämä sen takia että meillä on paljon kokemusta, voin näin sanoa. Meillä on näistä kaikista asioista hyvin paljon tietoa, erilaisia mietintöjä parlamentilta, komissiolta, mietintäryhmiltä, ja siksi haluaisin, ja tässä varmasti kaikki ryhmän jäsenet ovat saman, eh, samaa mieltä, että lopputulos ryhmältä olisi lyhyt asiakirja, noin 25 sivua, jonka kaikki voisivat lukea ja ymmärtää. Eli todellakin ymmärrettävissä oleva tekstiä. Eli kuten täällä kollega sanoi, että siellä ei pitäisi käyttää näitä lyhenteitä luulematta. Kaikki ne tuntevat, mutta itse asiassa ainoastaan ne, jotka ovat mukana näissä asioissa, tuntevat kyseiset lyhenteet. Eli tarvittaisiin tällainen 25-30 sivun eh, kirjainen ja sinne voitaisiin laittaa eh, myös lisäksi joitain lisää eh, asiakirjoillisia raportteja. Ei siis enempää eikä vähempään. Tähän pyrimme. Olisi oikein hyvä, jos voisimme käydä jatkuvaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, jopa Euroopan parlamentin kautta, ja tästä te tiedätte paljon enemmän kuin minä, että voitaisiin olla yhteydessä kansalaisiin. Meillä ryhmänä ei ole mitään välineitä eikä myöskään varoja, eh, rahaa siihen, että voitaisiin käydä vuoropuhelua kansalaisten kanssa, mutta ehkä parlamentti voisi ottaa tämän asian esille. Tämä on ehdotus, että kun täällä eh, niin kuin valmistelukunnassa eh, tapahtui, niin voitaisiin pyrkiä käymään tietynlaista vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Minä pyydän teiltä anteeksi sen takia, että en nyt todellakaan vielä voi sitoa mietintäryhmän käsiä sitä puheessani, mutta olen kuitenkin huolestunut siitä, että Euroopan unioni on mielestäni kriittisessä tilassa, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että ainoastaan Euroopan unionin avulla voidaan kriisistä päästä eh, menestyksekkäästi ja rationaalisesti, ja tästä on hyötyä kansalliselle ja maailmalle, ja sen takia minun sitoumukseni, eh, sitoutumiseni Eurooppaan on joka päivä vahvempi, vaikka kuitenkin on joka päivä huolestuneempi kuin näin, mikä tilanne on. Kiitos. Ja vielen herzlichen Suuret kiitokset Felipe Gonzalesille tästä esityksestä, ensimmäisistä ajatuksista mintintöryhmän suunnalta. Me otamme tämän kutsun kernaasti vastaan olla mukana tässä dialogissa ja sen siirtymisestä myös suuren yleisen käsiin. Voin sanoa, että alussa oli epäilyjä, mahtaako tällainen viisaiden miesten elin olla oikea menetelmä sen jälkeen, kun meillä on ollut kuitenkin kaksi valmistelukuntaa, jossa kaikki parlamentit ja myös suuri yleisö oli mukana. Mutta kuitenkin se, mitä me nyt olemme kuulleet, on aika vakuuttavaa tekstiä siitä, että tämä mietintäryhmä on enemmänkin kuin tarpeen. Olen samaa mieltä myös siitä ja toivon, että kun tämä raportti 2010, ja sitten, eli siis suurin piirtein vuoden päästä tulee, että se ei ajaudu vaan posti, tähän pöytälaatikkoon tai arkistomappiin tai mappi ööhön, että siitä saadaan dynamiikkaa, tällainen jatkuva dynamiikka, sitä potskua kehitykseen, koska me tarvitsemme enemmän kuin vuoden aika. Me tarvits, meidän täytyy puhua niistä muodoista ja fooruista ja foorumeista ja menetelmistä, millä tavalla tämä valtavan suuret mega-aiheet sitten saadaan poliittisella areenalla Euroopassa keskustelun kohteeksi ja millä tavalla sitä jatketaan. No, nyt ryhmän täytyy suuntata vuosiin 2020-2030. Se ei ole helppoa, mutta taas toisaalta on kuitenkin trendejä ja megatrendejä, jotka voida, joita voidaan ennakoida, niin kuin täytyykin. Minä, minullakin oli kysymys teille, että miten te neljöidät tämän ympyrän, et, ja miten te pystytte kuvaamaan näitä haasteita ilman, että puhu, ilman, että puhuttaisiin instituutioista, rahasta ja ilman, että voi puhua akikommuniteerista niin kuin Euroopan neuvostosta toivottiin, koska me emme halua mitään akateemista keskustelua, joita voidaan käydä yliopistoissa, vaan me haluamme käydä poliittista keskustelua, me haluamme johtopäätöksiä, mitä tämä tarkoittaa Euroopan unionin kannalta, mitä se käytännössä tarkoittaa tämän aikajakson kehityksen. Meillä on pitkä puheenvuoropyyntölista, puheenvuorolista. Meidän täytyy sitten rajautua kolmeen minuuttiin, koska muussa tapauksessa kukaan, kaikki eivät pääse puhumaan. Täällä, kul, täällä myös käy kello. Jean-Luc Dehan oli ensimmäinen. Olkaa hyvä. Oh, pardon. Anteeksi. Oikeastaan Indigo Mendes de Vigo oli, mutta hän antaa Dehanelle ah, mahdollisena puhua ensiksi. Onko, onko näin? Eh, Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että entinen kollegani on nyt täällä läsnä meidän valiokunnassamme ja että hän on nyt saanut näinkin vastuullisen tehtävän harteilleen. Kuuntelin korvahöröllä sitä, mitä hän sanoi. Hän esitti meille paitsi aivan oikeanlaisia suuntaviivoja, sen lisäksi hän osoitti, että tässä on kyse toiminnasta, joka varmasti tulee vielä maksamaan vaivan Euroopan unionille. Sen sinä aikana, joka asettuu ryhmän perustamisen ja tämän hetken väliin on oikeastaan ollut meille eduksi, koska nämä hankalat ajat ovat lisänneet meidän tietoisuuttamme siitä, minkälainen globaali tilanne todellakin on. Ja suuri yleisökin ymmärtää nyt paremmin sen, että Euroopan unioni on tietoinen näistä ongelmista. Kiitoksia tämän kriisin. Tämä kriisi on tarjonnut meille mahdollisuuden. Ja on erittäin tärkeää, että riittävän lyhyellä aikavälillä löydämme ratkaisuja. Tämä 2020 on oikeastaan aika hyvä päivämäärä on tietty aika, jona ihmiset ymmärtävät, tiedostavat kriisin, mutta sitten pikkuhiljaa tietoisuus ikään kuin hiipuu ja ihmiset alkavat suhtautua asioihin niin kuin ei mitään olisikaan. Ne ongelmat, joita Felipe mainitsi, ne ovat sellaisia ongelmia, että kansalaiset todellakin ovat saaneet ne tuta. Ihmisiin vaikuttaa vaikuttavat sellaiset asiat kuin rahoitus- ja talouskriisi, maahanmuuttokysymykset, ilmastonmuutos ja kansalaiset odottavat vastauksia näihin ongelmiin. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä kansalaisten parissa tapahtuu. Olette aivan oikeassa siinä, että kaikki monet kansalaiset eivät välttämättä pidä itseään eurooppalaisina, pitävät itseään oman maansa kansalaisena. Ja jos me haluamme, että kansalaiset kokevat, että heillä on paikka Euroopassa, ja jos me haluamme saada itsellemme sijaa maailmassa, niin meidän täytyy ryhtyä toimiin. Viime vuosisadalla oli olemassa eräänlainen emotionaalinen yhteys, innostus, joka liittyy Euroopan unionin hankkeeseen. Mutta nyt ihmiset pitävät Euroopan unionia ikään kuin tosiasiana asiana, joka nyt vain on, mutta eivät näe, että Euroopan unioni voi myötävaikuttaa heidän tulevaisuuteensa, pikemminkin ajattelevat, että globalisaatio aiheuttaa ongelmia ja Euroopan unioni on osa globalisaatiota, eli me olemme osa ongelmaa. Ja tämä muodostaakin suuren haasteen eurooppalaisille politiiko- politiikoille. Ja nytpä minulla olisikin pari ajatusta, jotka haluaisin jakaa kanssanne. Ensinnäkään tämän harkintaryhmän ei tulisi tehdä työtä tyhjiössä. Työryhmän jäsenten tulee avautua. Sen täytyy ottaa yhteyttä, olla yhteyksissä kansalaisiin ja avata myös tämä ryhmä kansalaisten äänelle. Tällä tavalla voitte varmastikin toimia tehokkaammin. Ihan omiin kokemuksiini perustuen valmistelukunnassa, niin toki se raportti, jonka te laaditte, tulee olemaan tärkeä, mutta sen täytyy jättää sijaa myös toimille, jatkotoimille. Konventissa valmistelukunnassa ongelma oli se, että me saimme aikaan perussopimuksen, me teimme työtä institutionaalisten kysymysten parissa, perussopimuksen parissa. Meidän täytyi tarkastella kaikenlaisia prosesseja, joita oli tapahtunut ja joita tulisi tapahtumaan, joten meidän tuli saada aikaan konkreettisia ehdotuksia sellaisia ehdotuksia, joita instituutiot sitten voisivat käyttää. Kiitoksia, Jean-Luc entinen pääministeri. Te puhuitte neljä minuuttia, mutta muut joutuvat tyytymään kolmeen minuuttiin. Niiko? Kiitos Euroopan kansapuolen nimissä. Tuotan tervetulleeksi Felipe Gonzalesin tänne. Hienoa, että olette täällä paikalla ja onnittelen tästä ensimmäisestä puheenvuorosta. Tämä oli oikein mielenkiintoinen tämä viittauksenne uusiin suhteisiin Yhdysvaltoihin päin. Pitää käyttää tilanteet hyväksi. Tämä voi olla tällainen tärkeä tilanne. Sitten haluaisin tietää, haluatteko näissä uusissa suhteissa huomioida myös turvallisuus- ja puolustusasiat jos me jatkuvasti matkamme, kai, maksamme kaikkialla jälleenrakennuksesta ja teemme e, yhteistyötä vain institutionaalisesti, mutta me mieti sitä, minkälaista turvallisuus- ja puolustusjärjestelmää eurooppalaiset haluavat. Ja kyselyssä vastataan, että eurooppalaiset haluavat tällaista. Ja sitten toinen asia, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, no yksi asia on joissain jäsenvaltioissa tabu ja kyseessä on ydinvoima, mutta tällaisia, tällaista tavuista pitää päästä eroon. Asia pitää ottaa esille tärkeänä asiana Euroopan tulevaisuudelle erityisesti tällaisessa tilanteessa, jossa on voitu havaita, että olemme riippuvaisia ulkopuolista eh, kumppaneista, jotka ovat joskus asioista ja arvoista eri mieltä. Ja sitten pari muuta kysymystä. Identiteettiä tuskin kannattaa kovin pitkään miettiä. Minä olen vuosikausia sitä miettinyt ja tämä on kuitenkin sellainen harjoitus, joka oikeastaan vie yhtään mihinkään. Ja minä eh, sanon niin kuin sanoi eräs runoilija, että me olemme keitä olemme, e-, eikä sen enempää. Ja sitten lopuksi, onko teillä tämä vamma vai ei, kristinuskon suhteen, no me jotka puolustimme kristinuskon mukaan ottamista tuohon hienolta lauseeseen, no onnistumme enemmän tai vähemmän. Mutta sitten kun te mainitsitte eh, tämän melankolian, niin Ortega Gasset sanoi, että nimenomaan ponnistus aikaiseksi, mm, sellainen ponnistus, joka on tarpeetonta aikaiseksi melankolia, mutta te varmasti teette tarpeellista työtä. Kiitos sitten Lamassur. Kiitoksia puheenjohtaja. On oikein suuri ilo eh, voida nähdä ähm, Felipe González täällä ja on ilo kuulla, kuinka intomielisenä hän esitti ajatuksia. Minulla olisi pari-kolme ehdotusta. Ensinnäkin, 20 vuotta sitten minut äänestettiin ensimmäisen kerran Euroopan parlamenttiin ja 10 vuotta minulla meni ennen kuin tajusin sen, että ne lait, joita äänestämme, kansalaisten hyväksi, niitä ei välttämättä sovelleta. Suuri, nämä yhteiset markkinamme, ne toimivat, mutta sellaiset lait kuten tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen tai terveydenhuoltokustannusten korvaus, oleskeluoikeus, sekä avioliitet, siviilioikeus, etablointioikeus, eivät, näitä ei sovelleta. Ranskan puheenjohtaja-aikana minä laadin asiakirjan raportin, joka liittyy niihin ongelmiin, joita kansalaisilla on kansalaisoikeuksien suhteen. Minun mielestäni meidän tulisi näiden asioiden parissa toimia, jotta voisimme lähentää, äh, lähentää kansalaisia Euroopan unionin. Toinen seikka historian opettaminen. Meillä on 27 jäsenvaltiota, mutta edelleenkin kouluissa me rakennamme tällaista nationalismin kudelmaa. On tiettyjä, siis kaikilla, kaikilla meidän alueillamme me edelleenkin opetamme lapsillemme, että näiden omien maiden tai alueiden historiaa on hienoa, hohdokasta historiaa. Mm jokainen oppii muun muassa sodasta eri tavalla. Kyllä meidän täytyy mielestäni yhteisön tasolla ottaa huomioon historian opetukseen liittyvät ongelmat. Kolmas ehdotus, se liittyy euroon, yhtenäisvaluuttaan. Tämä on suuren suuri menestys ollut. Me olemme nyt tulleet sellaisen vaiheeseen, jossa meidän täytyy esittää itsellemme seuraava kysymys. Eikö tulisi eurosta tehdä suuri maailmanlaajuinen raha, joka on dollarin kilpailija, vai pitääkö meidän pitää tämä vain eurooppalaisena omana rahana, jolla ei ole tällaista kunnianhimoista tavoitetta? Mielestäni nyt on oikea aika esittää tämä kysymys. Ja sitten neljäs kysymys. Se liittyy naapuruuspolitiikkaan. Sehän, mehän, mehän tiedämme, että me emme voi sanella naapureillemme mitään, mutta on meidän ja kaikkien etujen mukaista, että naapurimaillamme on rauhanomaiset suhteet meihin e, ja keskenään e, ja demokratia e, leviää. Me olemme pikkuhiljaa yrittäneet muun muassa pohjoisen ja etelän välisiä suhteita parantaa. Tähän tulisi kiinnittää huomiota. Ja viimeinen ehdotukseni. Mehän tiedämme, että kun ajattelemme, kuinka tällä vuosituhannella globalisaatio on edistä, edistynyt, niin niin Euroopan unionin tulisi tehdä paljon enemmän sellaisten asioiden parissa kuin Afrikan unionin kanssa tehtävän yhteistyön tai ASEANin kanssa tehtävän yhteistyön kanssa. Ja meidän tulisi edistää yhteistyötämme paitsi eri yks, yksittäisten maiden kanssa, myös mannerten kanssa. Ja tällä tavalla edistää omia arvojamme. Kiitos. Kiitoksia, Lamassur. Ministeri. Äh, pääministeri, pääministeri puhetta. Andre Severin. Mr. Uh, Prime Minister. Kiitoksia Yritän lyhyesti reagoida ja kommentoida teidän alkupuheenvuoronne ja antaa teille myös samalla joitakin ajatuksia, jotka voisivat auttaa työtänne. Ensimmäiseksi minusta tämä teidän lähestymistavanne on oikea diagnoosi ja hoito, mutta myös kustannukset hoidon lisäämiseksi ja hoidon jättämiseksi ennällään. Nimittäin ellei me, me kohenna hoitoa, niin, niin, niin silloin me havaitsemme, että viime kädessä kustannukset vain kasvavat. Toiseksi minä luulen, että, että mainitsitte useitakin kriisejä, mutta eräät niistä ovat sattumavaraisia ja ajoittaisia. Toiset asuvat rakenteellisia kriisejä, koska uskon, että, että jos me aiomme hyötyä tilapäisestä kriisistä, täytyy keskittyä myös rakenteellisiin kriiseihin, ja jotka täytyy myös ottaa käsiteltäväksi, jotta sitten pystytään luomaan näitä pitkän aikavälin visioita. Kolmanneksi mainitsitte te identiteettiongelman, Euroopan unionin määritel- määritelmän. Teidän täytyy lisätä identiteetti kriisien listaan, koska tämä on tällä hetkellä rakenteellinen kriisi. Meillä on kri- identiteettikriisi. Mutta kun puhutaan identiteettikriisistä, niin en ajattele mitään metafyysistä lähestymistapaa Minusta ensimmäiseksi me tarvitsemme sitä, että me määrittelemme eurooppalaisen unelman, tai Euroopan unionin unelma. Meillä ei ole sellaista unelmaa, sellaista, eh, joka mobilisoisi ihmiset. Ja toisekseen meidän täytyy määritellä kriteerit kohesiolle, kohesion kriteerit ovat syitä sille, miksi kansalaiset ovat lojaaleja tai niiden pitäisi olla lojaaleja instituutioille, Euroopan toimielimille. Ja minä uskon, että tämä, nämä syyt voisivat olla osa tätä ulottuvuutta, turvallisuus, joka koskee yksilöllistä turvallisuutta, kollektiivista turvallisuutta ja kansallista turvallisuutta. Jos toimielimet, Euroopan toimielimet pystyisivät määrittelemään, mitä kansallisvaltiot tekevät suhteessa näihin elementteihin, silloin minä uskon, että kansalaisilla on hyvä syy olla lojaaleja Euroopan toimielimille kohta numero, numero neljä. Ehkäpä voisitte ajatella seuraavaa. Yleensä me ajattelemme, että kansallisvaltiot ovat jotain sellaista, että kansallisvaltiot ovat, ovat viemässä Euroopan äh, integraatiota eteenpäin. Ei silloin enääkään. Kansallis, yhteiskunnan haja, äh, sirpaloituminen on tämän päivän ilmiö tämä uusfeodalistinen anarkia meidän maissamme, joissa kansalaiset ovat suojattomia ja valtiot yrittävät löytää mahdollisuuksia, tai sille etsitään tavallaan vähemmän demokraattisia pieniä yhteisöjä. Tämä on uhka kansallisvaltiolle. Kansallisvaltio voidaan pelastaa vain Euroopan onteri. Kiitoksia. Meidän täytyy pitää kiinni kolmesta minuutista. Sorry, Vaikka kuinka puhutaan pääministereistä. Yksi vielä. Yksi, joo, vain yksi sana. Ja tämä, oikeastaan jatkan siitä, mitä Alamas Suur sanoi. Millä tava, miten voimme ratkaista seuraavan ongelman? Meidän täytyy rakentaa Euroopan unioni kansallisilla arkkitehteillä. Kansalliset johtajat eivät ole halukkaita kertomaan kansalaisille, mitä Euroopan unioni on ja mitä se voisi olla, eivätkä ne halua hyväksyä sitä, että he eivät pysty täyttämään kansalaisten odotuksia kansallisella tasolla. Me tarvitsemme eurooppalaisia arkkitehtejä Euroopalle. Ja viimeinen kohta, ja minä toivon, että äh, johtopäätös siis, tarkoitin, no tämä tuote voisi olla, ja sen pitäisi olla poliittinen manifesti, joka Euroopan unionille, joka ymmärretään kaikkialla, ja ja toimintaohjelma, tekninen toimintaohjelma, joka voisi, jonka voidaan ymmärtää kaikkialla. Kiitoksia. Nearly Prime Minister. Nearly. Lähes pääministeri. Maria Esteves. Ei entinen ministeri. Future, the future prime minister. Tuleva pääministeri siellä huudetaan. Viisi minuuttia nyt on tarjolla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Haluaisin onnitella tätä työryhmää, koska juuri tällä hetkellä me tarvitsemme harkintaa ja uskon, että aivan varmastikin tämä ryhmä pystyy määrittämään, minkälaiselle kurssille tässä nyt olisi syytä lähteä. Haluaisin ehkäpä esittää kuitenkin ihan myönteistä rakentavaa kritiikkiä. Me kaikki tiedämme, että me olemme keskellä kriisiä ja kriisi on eh, ennalta arvaamaton. Tämä kriisi on nyt muuttunut aivan systeemiseksi eh, kriisiksi eh, ja voimme onnistua kenties siinä ainoastaan, jos kehitämme omaa eurooppalaista malliamme, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen saattaa olla niin, että tämän ryhmän ensimmäiseksi pähkinäksi muodostuu määritellä, että mikä, millainen tämä malli oikeastaan loppujen lopuksi on. Meidän täytyy pohtia, miten me kykenemme Mm, muun muassa päättämään, minkälaiset on Euroopan unionin omat kapasiteetit, miten voimme määrittää, mihin Euroopan unionin rajat, ulkorajat lopulta päättyvät ja millä tavalla voimme viedä rajojemme ulkopuolelle tätä eurooppalaista sosiaalimallia. Kun ajattelemme ajanjaksoa 2020-2030, niin voimme tietyllä tavalla myös pyrkiä olemaan visionäärejä. Ehkäpä voisimme muistuttaa kansalaisiamme siitä, että oikeutta, oikeudenmukaisuutta ei voida saada aikaan ilman ihmisiä, ihmisten äm, rohkeutta, rohkeaa ajattelua ja meidän täytyy ä, ikään kuin rikkoa vanhat kuvat ä, ja asenteet, joita on ollut vallalla vuosikymmeniä. Meidän täytyy pyrkiä löytämään uudenlaisia sosia- sosiaalisuojan malleja. Meidän täytyy rikkoa vanhat ikonit, vanhat kuvat ja olla visionäärisiä. Haluaisin tietää, millä tavalla, millaiseksi tämä harkintaryhmä haluaa nähdä Euroopan unionin jatkossa ja millä tavalla se aikoo ottaa huomioon kaikki toimijat. Ja miten se suhtautuu mahdolliseen laajenemiseen ja siihen, miten tämä laajeneminen liittyy meidän toimintakykymme. Euroopan unionihan täytyy olla, ja se on globaali oikeudenmukainen toimija. Haluaisin, että pohtisitte, kuinka Eurooppaa voitaisiin pitää ikään kuin tilana, tilana jos, jossa identiteetti on selvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Carlos Canero. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Felipe González sanoi aivan oikeasti, että meillä on nyt institutionaalinen kriisi, mutta tämä on osa paljon laajempaa kriisiä, perustuslaillista kriisiä. Se, että tehtiin perustuslaki, jota ei onnistuttu ratifioimaan ja sitten Lissabonin sopimuksella tämä pyrittiin ratkaisemaan, mutta se ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu tämä asia. Kyseessä ei ole institutionaalinen kriisi, vaan myös kansalaisten ja Euroopan rakentamisen välisen suhteen kriisi. Eli sen takia varmasti vaaleissa ihmiset miettivät äänestäkö vai ei, koska tämä kriisi vallitsee. Miten joku eh, poliittinen organisaatio pystyy näin pitkään kriisissä elämään ilman, että se hajoaa. Tämä on todella vaikeaa, mutta varmasti seuraavissa vaaleissa pystytään muuttamaan tilannetta. Ja jos ajatellaan äänestämättä jättämistä, ja tässä viittaa nyt kansalaisiin, jotka ovat enemmän tietoisia asioista, finanssikriisin myötä, vaikka kuitenkin pelkään, että tässä mä nyt taaksepäin sinne, minne ei olisi pitänyt mennä ollenkaan, eli tyhjöön ja sellaisen tilaan, että ihmiset eivät kykene pitää meitä tarpeissa, mutta kuitenkin kahteen asiaan teidän pitäisi paneutua. Yksi niistä on perustuslakin mukaan ottamaton asia kyseessä on talous ja, taloudellinen ja yhteiskunnallinen hallinto, ah, hallinnointi kaikista huolimatta se voi jäädä toimimatta, jos meillä ei ole instituutioita sitä varten. Euron kymmentä vuotta juhlitaan, mutta tarvitaan kuitenkin taloudellista yhteistä hallintoa, yhteistä verotusta. Muuten tästä valuutasta ei ole kaikkia niitä vaikutuksia, joita voisi olla. Ja sitten toisaalta kansalaisten kuuleminen, riittävätkö Euroopan vaalit kansalaisten ilmaisemisen edistämiseksi? Voitaisiinko pitää muunlaisiakin eh, järjestelyjä, esimerkiksi kansanäänestyksiä, jos pidätte näitä instituutioisina seikkoina. No ei, eivät ne sellaisia ole, vaan perustuslaisia seikkoja, eikä voi puhua 20-30 vuoden näkymistä ilman, että puhuttaisiin perustuslaisista kriisistä. Ja niin kuin Herdean sanoi, me valmistelukunnassa jotain saimme aikaiseksi, saimme perustuslain mukaan. Ja tämän lisäksi kansalaisyhteiskunta oli mukana ihan suoraan täällä parlamentissa salissa paikalla ja myös verkon kautta ja tämä on oikeus, joka kansalaisilla on. Ja parlamentissa pystytään esimerkiksi saamaan aikaiseksi sellainen nettisivusto, että voitaisiin eh, laittaa sinne kansalaisten antamaan suuri panos, niin kuin valiokuntakin sai ja pani eh, talteen. Täsmällisesti tämä ajoitus. Ja sitten Josef Sayer. Kiitoksia kovasti. Tässä hiljan luin kirjaa Euroopan megatrendeistä. Siinä kuvaltiin vuotta 2025, jossa David Beckham, Euroopan unionin presidentti, otti vastaan kiinalaisen keisarin. Ja hän kiitti kiinalaisia siitä, kuinka kiinalaiset olivat pelastaneet Venetsian. No, Minäpä voin tässä yhteydessä vain toivottaa teille kaikkia onnea ja menestystä tässä harkintaryhmän työssänne. Olen yhtä mieltä siitä, että tässä ei välttämättä puhuta nyt todellisista tilanteista, vaan niistä ehdollisuuksista, niistä mahdollisuuksista joita ihmisillä jatkossa on, muun muassa parantaa elinolosuhteistaan. Suhteitaan. Tällä hetkellä ihmiset, ihmisiä askarruttaa muun muassa elintarvikkeiden hinta, mutta asiat muuttuvat nopeasti. Ja meidän täytyy pikemminkin puhua ei niinkään tämänhetkisistä ongelmista, vaan tulevaisuuden ehdollisuuksista, olosuhteista. Ja kaikkein tärkeintä on pyrkiä saamaan kansalaisten luottamus takaisin tähän eurooppalaiseen projektiin. Se on ihan peruselementti ja se on koko Euroopan lähtökohta, koska me emme voi katsoa tulevaisuuteen, emmekä suunnitella tulevaisuutta, jos tä- tällaista luottamusta meillä ei ole. Tähän Severinkin varmaan viittasi, kun hän puhui kriisistä. On useita keinoja pyrkiä löytämään kansalaisten luottamus uudestaan. On kielteisiä keinoja. Meidän täytyy lopettaa nämä institutionaaliset keskustelumme. Ihmisiä ne eivät kiinnosta yhteiskunnissa varhaisessa vaiheessa institutionaaliset kysymykset ovat ongelma, mutta myöhemmin niiden ei enää tulisi olla ongelma. Meidän tulisi kyllä toki saada aikaan Euroopan unionin, joka toimii, mutta meidän täytyy lopettaa tämä keskustelu. Ihmisiä se ei kiinnosta. No emmehän mekään tietenkään pidä tästä keskustelusta, mutta Äh, pakkohan meidän on ollut siitä puhua. No seuraava asia, johon kiinnittäisin huomiota, on identiteetti. Se on paljon tärkeämpi kuin me kuvittelemmekaan. Meidän identiteettimme äh, rakentuu toisaalta perinteidemme varaan. Täällä on mainittu jo Euroopan kristilliset juuret. Toisaalta identiteettimme vaikuttaa myös sosiaalinen markkinatalous ja kansalaisten omat aloitteet ovat osa identiteetin luomista. Mielestäni voimme mennä eteenpäin vain, jos otamme nämä kolme seikkaa huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vuorossa edustaja Grabowska. ja e, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää pääministeriä tästä erittäin syvällisestä analyysistä ja haluaisin omassa puheenvuorossani keskittyä kahteen seikkaan. Ensinnäkin haluaisin tuoda pienen optimistisen sävyn niihin pessimistisiin arvioihin, joita on esitetty Euroopan kansalaisista. Esimerkki. Omassa yliopistossani yli oppilaiden kesken järjestettiin esseen kirjoituskilpailu. Heitä pyydettiin kirjoittamaan siitä, miltä Eurooppa ja Euroopan unioni tulevat näyttämään vuonna 2020. Ja minun on sanottava, että että opiskelijoiden ajatus ja se usko, luottamus Eurooppaan, jota nämä oppila, opiskelijat ö, tunsivat Eurooppaa kohtaan, oli kyllä todella, todella inspiroivaa. Ja tämä osoittaa, että jos yksittäisiltä ihmisiltä kysytään tulevaisuudesta, niin ne eivät ne kovin pessimistisiä loppujen lopuksi ole. No sitten meidän täytyy vielä pohtia sitä, että minkälaisia tehtäviä ja minkälaisia odotuksia meillä on tätä harkintaryhmää kohtaan. Harkintaryhmähän koostuu hyvin arvovaltaisista henkilöistä. Emme me tietenkään odota tältä ryhmältä mitään reseptejä sen suhteen, miten Eurooppaa tulee hoitaa. Eivät he mitään lääkäreitä ole, vaan me odotamme pikemminkin viisaita näkemyksiä. Odotamme, että te tarkastelette myös sellaisia asioita, jotka me usein unohdamme ja yleen katsomme me emme välttämättä omista riittävästi aikaa siihen, mil, mi, mi, millaiseksi kansalaiset Euroopan näkevät tai millaiseksi ulkomaailma Euroopan tulee näkemään 10 tai 20 vuodessa. Me ajattelemme vain sisältä käsin omaa itseämme. Minun mielestäni tällainen tutkiskelu ö, olisi myös tärkeää. Meidän täytyy pohtia myös identiteettiämme. Mehän haluamme aina toistaa sitä, että meillä on 27 erilaista järjestelmää ja me olemme kuitenkin yhtenäisiä erila- erilaisina. No, sehän on ihan hyvä motto tätä tänä päivänä, mutta odottaisin teidän ryhmänne yksilöivän niitä asioita, että mikä meitä sitten yhdistää, eikä aina kiinnitettäisiin huomiota siihen, että yhdessä, yhdessä olemme erilaisina. Aina kiinnitetään huomiota vain siihen, mikä, millä tavalla olemme erilaisia. Täytyisi pohtia, tai täytyisi ymmärtää se, että mihin, mihin yhteisiin asioihin ihmiset haluavat sitten identifioitua, kun muodostavat, e, muodostetaan eurooppalaista identiteettiä. Meidän tulisi yksilöidä niitä asioita, jotka meitä yhdistyvät, ja mikä tulee olemaan se johtomotiivi jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Vieski. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, minä säälin teitä, koska puheenvuoropyyntöjä on valtava määrä ja kysymyksiä hirveästi. Ja vielä lisäisin siihen pari kysymystä. Ensimmäinen asia, josta juuri puhuttiin, on Euroopan kansalaisuus. Tämä liittyy myös Euroopan identiteettiongelmaan. Demokratiahan rakentui ja luotiin kansallisvaltioissa Eikö tämän asian pitäisi olla mietintäryhmän tehtävänä, eli että mietittäisiin sitä, miten voidaan kehittää eurooppalaisen julkisen keskustelun foorumia. Nyt tässä on valtava tyhjö toimielinten ja kansalaisten välillä. Ja usein kansalaiset hyväksyvät unionin, hyväksyvät Euroopan, tarvitsevat sitä, mutta eivät kuitenkaan koe olevansa vastuussa. Heillä ei ole tarpeeksi tietoa, eivätkä he ole sitoutuneet ja sen takia eivät ole asiasta vastuussa. Eli tämä ensimmäinen asia, miten, millainen strategia edesauttaisi Euroopan kansalaisuuden vahvistumista. Ja sitten toinen kysymys, eikö ryhmän pitäisi myös paneutua tulevaisuuteen, nimenomaan demografiseen tulevaisuuteen. Kuten kaikki tiedämme, tämä ei ole ainoastaan kehitysongelma, vaan myös tasapainoon liittyvä ongelma. Meillä on tämä epätasapaino Eli varsinainen vitsaus, joka liittyy väestökehitykseen ja 15-20 vuoden kuluttua meillä on kannettavamme se taakka, että on paljon hyvin vanhoja passiivisia ihmisiä. Miten tähän pitää paneutua? Minusta tuntuu, että tämäkin asia kuuluu teidän ryhmälleni. Miten voidaan valmistaa yhteiskunta, ei ainoastaan perheitä, niin että perheet muuttaisivat lähestymistapansa, mutta miten saadaan ikäihmiset ihmiset aktiivisiksi ja miten pystytään myös maahanmuuton haasteeseen vastata sillä tavoin, että saadaan vanhemmat ihmiset aktiivisiksi, jotka, ihmiset, jotka voivat vielä toimia, voivat vielä kehittää toimintaansa. Ja näin pystytään vähentämään muuttoliikkeen haastetta, eihän se ole mitenkään vääjäämätön. Kiitoksia, minun olisi pitänyt uh, uh, olla ottamatta puheenvuoropyyntöjä enää vastaan, koska niitä vaan tulee jatkuvasti. En, jos rajoitetaan kahteen minuuttiin, kahteen ja puoleen minuuttiin, seuraavaan Vanelle Jäättämäki. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Puhun omalla kielellä. Tehtävänne on erittäin haastava Täällä on puhuttu, mitä Obama ja Obaman päätökset vaikuttavat Eurooppaan, ulkopolitiikkaan, Euroopan ja USAn suhteisiin, mutta itse asiassa teidän tehtävännehän on miettiä näkymiä vuosille 2020 ja 2030, eli teidän pitäisi, vaikka Obama olisi presidenttinä kaksi kautta, miettiä niitä vaikutuksia mitä hänen politiikallaan on ollut. Eli tämäkin osoittaa, että kannattaa, kuten olette tehneetkin, niin ottaa vain suuret, suuret linjat. Ja olisin todella iloinen, jos te löytäisitte ratkaisun siihen, että minkälainen on kilpailukykyinen eh, Eurooppa, joka samalla edistää sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta. Se on kyllä yksi tärkeimpiä kysymyksiä, joihin täytyy löytää ratkaisu. Muuten Euroopassa on kahden kerroksen väkeä. Sitten kun tässä saa varmaan antaa vähän terveisiä ja, ja tavallaan ö, ideoitakin, niin toivoisin, että te miettisitte, että näitä institutionaalisia kysymyksiä, mutta sitä, että mihinkä eurooppalaisessa päätöksenteossa pitäisi keskittyä. Nyt täällä puuhataan vähän sitä ja tätä ja tehdään ihan sellaisissakin asioissa päätöksiä, mitkä eivät tänne areenalle kuulu. Eli toivoisin, että te miettisitte niitä tärkeitä asioita, mitkä ovat yhteisiä eurooppalaisia asioita ja muut sitten uskotaan kansalliseen ja maakunnalliseen päätöksentekoon, missä ne osataan paljon paremmin tehdä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia sitten herra Mout. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unioni on oikeastaan ratkaisu 50-luvun ongelmiin tätä nykyä Euroopan unionia ei varmastikaan keksittäisi uudestaan, ei ainakaan tässä muodossa. Ja nyt kuitenkin tässä pähkäällään, että mi- millainen Euroopan unionin tulisi olla vuonna 2020-2030. Mehän elämme high-tech-yhteiskunnassa, jossa kokonaisia teollisuuden aloja menee ja tulee. Joka päivä me teemme asioita nopeammin kuin ikinä olisimme aiemmin voineet kuvitellakaan. Hallituksia mm, me, me tarvitsemme vastuuta, joustavuutta, joustavuutta, jolla voimme vastata tähän nopeasti eteenpäin menevään yhteiskuntaan sen sijaan, että meillä olisi kapuloita rattaissa, rajoituksia, sellaisia rajoitteita, jotka eivät enää ole relevantteja. Monet ovat täällä sanoneet, että Euroopan unionilta unioni ei enää oikein ole kosketuksissa normaalin elämän kanssa. Ja tämänhetkinen kriisi, tämänhetkinen tilanne vain <clears throat> suurentaa EUn ongelmia. Te ette enää kykene täyttämään niitä poliittisia kuoppia, joita koko ajan kaivatte itsellenne. Tämän täytyy loppua. Mielestäni Euroopan unioni on nyt kyllä kylvänyt oman tuhonsa siemenet ja tämä tuho tulee jatkumaan pitkälle yli vuoden 2030. Self-destruction. EUn itse tuho. Sitten Arerio. Arerio. Hvala predsjednik. Najprej hvala za dobrodošlico usem. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa toivotuksistanne. Minä haluaisin tervehtiä kaikkia täällä paikalla olevia ihmisiä. Kuten sanoin, minä olen nyt Slovenian nykyisen pääministerin tilalla, Pahorin tilalla, mutta kuitenkin puhun alle kolme minuuttia. Minä haluaisin esittää kysymyksen Felipe Gonzálezille. Tämä kaasukriisi, niin kutsutusti, se osoittaa, että tarvitsemme vahvaa, jatkuvaa kumppanuutta Venäjän kanssa. Tietysti Venäjän ja, mui, ja Ukrainan ja muiden kautta kulkumaiden kanssa myös mutta erityisesti Venäjän kanssa siis hyvää kumppanuutta. Ja nyt kysyisin, kun puhutaan tästä ydinkilpi jota ollaan pystyttämässä Euroopan mantereille. Onko tämä yhdenmukaista kumppanuuden vahvistamistarpeen kanssa ja onko se myös Euroopan kansalaisten toiveiden mukaista, että halutaan elää turvassa jatkossakin. Eilen saimme kuulla Tsekin tasavallan ulkoministerin sanat ja hän sanoi, että tämä hanke lisää turvallisuutta Euroopassa, mutta jotkut meistä ovat eri mieltä. Jotkut ajattelevat, että tällainen kilpi on uhka, koska se pikemminkin kannustaa Venäjää taas kerran menemään mukaan asekilpailuun aseistamiseen ja teidän ryhmänne pitäisi mielestäni miettiä Naton laajentamisen jatkostrategiaa entisen Neuvostoliiton rajojen sisäpuolella. Tämä on yksi asia, joka ryhmä pitäisi ottaa esille. Haluaisin teidän kommentteja tästä kuulla. Kiitoksia. Sitten edustaja Helmer. first? Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti ensin vastaisin Dehaanin kommentteihin. Hän viittasi konventin suurin menestysaskeliin. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Hollanti ja Ranska kyllä torjuivat aika selkeästi teidän laatimanne raportin ja sen jälkeen uudistussopimuskin, reformisopimuskin Irlannissa on torjuttu. No, Konsaaliselle sanon seuraavan. Kun tein työtä valituissa paloissa, niin meillä oli toimittajia, jotka jos, jotkut kirjoittivat, jotkut toimittivat ja jotkut vaan vain vetelehtivät. No, nyt meillä on harkintaryhmä, jossa ilmeisesti jotkut suunnittelevat, jotkut ajattelevat ja jotkut ehkäpä vain pähkäilevät, harkitsevat. Minun täytyy sanoa, että kun olen ollut kymmenen vuotta parlamentissa, niin en ole koskaan kuullut 45 minuutin pituista puhetta, jossa olisi ollut näin vähän sisältöä. Tämä oli pitkä tarinointi, jossa ei oikeastaan ollut mitään kuvailua, ei asiaa, ei substantiaalisia ajatuksia, ei mitään. Kuulin kuitenkin yhden kysymyksen, jonka Gonzales esitti, joka vetää langat yhteen hänen puheessaan aika hyvin. Hän kysyi, että millä tavalla saamme enemmän relevanssia Euroopan unionin kansalaisten silmissä. No aika monet ovat kyllä tämän saman kysymyksen esittäneet. Minä haluaisin vielä lisätä seuraavan kysymyksen. Miten me voimme saada lisäarvoa eurooppalaisten kansalaisten silmissä? Miten voimme saada aikaan luottamusta? Me tarvitsemme eurooppalaista unelmaa. Me olemme aivan epätoivoisia. Selkeällä suomen kielellä. Kysymys kuuluu, mitä, miksi Eurooppa on? Kysymys on, mutta ei ole vastausta. Jos minä menisin kysymään salalta ihmiseltä kadun mieheltä, että miksi Euroopan unioni on, niin tuskin heiltä mitään vastausta irtoaisi. Tulisi kyllä paljon valituksen aiheita Euroopan unionin kustannuksista, siitä, miten tehdään pikkumaisia asetuksia, jotka estävät ihmisiä tekevään järkeviä, tekemästä järkeviä asioita. Ihmisten pitää eh, tuhota lampunsa ja eh, lämpömittarinsa, jossa on elohopeaa. Ja me kuitenkin yritämme tässä eh, laatia eurooppalaista mallia ja haluan puhua siitä, miten veisimme tätä mallia eteenpäin. Ensin täytyy miettiä, mitä on ja miksi ennen kuin haluaa viedä sitä jonnekin ulos. Kiitoksia Richard Helmer. Ja Filip Gonzalesin täytyy lähteä 10 minuutin päästä. Täällä on vielä useita puhujia. Kaikki minuutin. Fockenhuber aloittaa sitten vielä Hensch ja Baron Crespo. Kiitoksia. Meidän pääministeri, haluan esittää pari kriittistä ajatusta tällaisen viisaiden neuvosto aina hermostuttaa minua Euroopassa, koska siinä ikä, ikään kuin se merkitsee, että vastuulliset ovat neuvottomia. Tämä viisaiden neuvosto käsittelee tulevaisuutta. Mikä on tulevaisuus? Onko se tulosta, dyna, onko dynamiikan tulosta, jota voidaan jota voidaan laskea ja suunnitella ja korjata ja oikeista, oikeista silloin saattaa olla kysymys, joka kuuluu asiantuntijakomiteille komitealle ja vastaavalle. Vai onko tulevaisuus vastaus kysymykseen, miten me haluamme elää? Jos tämä on se vastaus, niin, jos tulevais, niin silloin voidaan niin silloin kardinaalikysymys kysymys on se, että ovatko, pystyvätkö ihmiset määräämään omasta tulevaisuudestaan, pystyvätkö he määräämään, miten he haluavat elää. Ja tässä, on, ja tässä ei ole kysymys niinkään dialogista kansalaisten kanssa, vaan tässä on kyse siitä, millä tavalla me Euroopassa suhtaudumme, miten me asennoidumme. Se on hallitus, hallituksen kansan kysymys ja miten kansan puolesta toimitaan. Tässä nousee esille aivan erilaisia kysymyksiä kuin mitä täällä on tänään esitetty. Klaus Hensch. Kiitoksia, Klaus Hensch. Anteeksi yhdestä minuutista, mutta tämä ei ole viimeinen kerta, kun meillä on tämä tapaaminen mietintäryhmän edustajien kanssa. Todellakin on kysymys kansalaisten luottamuksesta ja sen takaisin saamisesta. Kansalaisten luottamus, sen voi, sen voi ja se täytyy saada takaisin kahden asian myötä. Ensinnäkin, että yksi visio siitä, mitä me teemme Euroopassa Euroopan kanssa, ja toisekseen se on yhteinen työ ne kriisit, niin kuin, joita te, joista te puhuitte, pääministeri, se, ne ovat samalla mahdollisuus yhdistää nämä kaksi tekijää, visio ja, ja työ. Visio on se, että Eurooppa pärjää itse eurooppalaisen elämäntavan myötä maailmassa, että se varmistetaan. Ja työtehtävä on se, että kriisissä huolehditaan siitä, että turvallisuus toteutuu solidaarisuuden myötä Euroopassa ja jos te voitte täyt- jos te ta- näiden luiden ympärillä saatte vielä lihaa tässä mietintäryhmässä, niin silloin Eurooppa ei ole loppusuoralla, vaan voin va- vakuuttaa teille, että sitten vasta Eurooppa alkaa. Minuutti siinä. Oikein hienoa. Enrique, minuutti. Vai... Kiitos. Niin Europea, ja Pääministeri ensin puhuit kansalaisista ja lopuksi myös kansalaiset. Ja haluaisin muistaa, että nimenomaan sinä otit huomioon tämän eh, ajatuksen ottaa kansalaiset mukaan Maastrichtin sopimukseen ja veit ne sinne. Eli tässä meidän pitäisi tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Ihan oikein tässä Dehan vastasi ja nyt eh, lainen pitää päättää, miten tämä tehdään. Ja sinun tehtäväsi puheenjohtaja on tämä. Ja tuskinpa mandaatti kieltää sitä, että voisi tehdä hyviä ehdotuksia siitä, miten voisimme järkevämmin toimia, tietysti ilman, että perustansopimuksia muutettaisiin. Hienoa. Tässä on paljon hyviä ajatuksia mietintäryhmälle. Äskeinen puheenvuoro oli tosi täsmällinen. Niin, niin tämä on hyvin vaikea, mutta yritän nyt vastata vaikka ihan sähkösanoman omaisesti. Ensiksi pitäisi sanoa, että kun lähdetään esittämään kysymyksiä, jotka liittyvät institutionaalisiin asioihin, niin aivan ensin sanoisin, että neuvostossa Euroopan johtajat pyysivät, että subsidiariteettiperiaate huomioitaisiin. Siihen aina liittyy ongelmia ja on todella tarpeen puhua siitä. On aika vaikeaa kieltää mandaatin kiellot, mutta Euroopan pitää kyllä miettiä 50 ajan eh, perustamissopimuksiin kasautuneita säädöksiä pitäisi saada parempia toimintatapoja. Tämä on ainoastaan minun henkilökohtainen mielipiteeni, vaikka se ei välttämättä ole johdonmukainen, se on kuitenkin henkilökohtainen. Kriisi on hyvä sen takia, että jotkut perusongelmat EU-ssa tulevat esille. Ei Eurooppa ole kriisissä ja tuskinpa tämä kriisi jatkuu vuoteen 2020, vaan jos nyt todella Euroopan unionin eh, olemassaolo joutuisi kriisiin, niin me keksisimme sen uudelleen. Yksi ongelma tässä on se, että kansalaiset todennäköisesti reagoisivat ainoastaan silloin, jos heiltä puuttuisi se, mikä nyt on olemassa. Jos näin kävisi, niin sitten kansalaiset kyllä reagoisivat Euroopan rakentamiseen ja käytettäisiin uudenlaista e, etiikkaa ja etsittäisiin uudenlaista identiteettiä, kuten Dean sanoi. Minusta kriisi on nyt mahdollisuus, hetki, jolloin voidaan miettiä uudelleen instituutioisia ongelmia, ei ainoastaan suhdanneongelmia, sillä tämä kriisi koskee nyt globaalin talouden perusteita ja myös turvallisuuden perusteita, mutta eh, lähinnä nyt puhukaamme siis eh, talouden talousjärjestelmän perusteista. Mitä työryhmän pitäisi tehdä, jotta se olisi operatiivisempää? Se, mitä 4-5 henkinen ryhmä teki Intiassa silloin, kun mietittiin, miten päästään mukaan tietoyhteiskuntaan. No, tuolloin annettiin 12 suositusta ja sivuja oli hyvin vähän. Sanottiin vain, että jos haluatte mukaan tietoyhteiskuntaan, ryhtykää seuraan 12 toimeen, eikä sen enempiä selityksiä tuskin Euroopassa tällaista voitaisiin hyväksyä, vaan siinä taustalla tarvitaan jonkunlainen pohdintaa ja perusteluja, mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Intia on pärjännyt aika hyvin näiden 12 suosituksen pohjalta, erityisesti jos ajatellaan mukaan tulla niin kutsuttuun tietoyhteiskuntaan suuntaan työryhmä nyt epäröi sitä, pitäisikö toimia eh, matalalla profiille vai pitäisikö käydä laajaa vuoropuhelua ja eh, keskustelua koko yhteiskunnan kanssa, erilaisten välittävien ryhmien kanssa, mutta tähän on melkeinpä saatu ratkaisu. Me haluamme käydä vuoropuhelua toimijoiden kanssa, parlamentin ja komission kanssa. Erityisesti pitää tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta voidaan päästä yhteyteen myös kansalaisiin. meiltä on pyydetty raporttia ja suosituksia. Raportti, joka on luettava ja sitten suositukset. Voin eh, sanoa sitten suhteesta Yhdysvaltoihin, että tietysti otetaan mukaan myös puolustus- ja turva, eh, turvallisuusulottuvuus. Tässä on aina edistetty tässä asiassa. Meillä on puolitoista miljoonaa eh, eurooppalaista eh, mukana asepalveluksessa ja mm, heistä voitaisiin tehdä sellainen ryhmä, joka voisi mennä eh, osaistuoranaiseen väliin tulo sotilaisiin ryhmiin. En nyt puhu rahoituksesta, mutta alueen alueellinen puolustaminen ei tunnu nyt enää järkevältä, mutta se mikä nyt on järkevää, no ehkä tämä tulee myöhemmin vielä esille, tämä ydinkilpiasia, no, nämä ovat siis henkilökohtaisia eh, mielipiteitäni, niin en voi uskoa, että äh, ydinkilpi suojaa meitä Iranin uhalta. Tuskinpa kukaan tätä uskoo, mutta täällä kysyttiin muuta. Tietysti jotkut ajattelevat, että Venäjä on uhka. Jos vaikka asia ei sanota suoraan, niin olisi kuitenkin parempi saada Venäjä mukaan yhteiseen turvallisuusjärjestelmään ja näin pystyttäisiin vähentämään tiettyjä liioituksia sen sijaan, liotteluita sen sijaan, että meillä olisi tällainen eh, melkein vihollinen ja kylmä kylmä kylmäsodan tilanne tuli sulle esille. Olisi tärkeää pystyä eh, parantamaan turvallisuutta niin, että lähennytään NATOa tai etänytään siitä silloin, kun tarve näin vaatii. Ja tämä koskisi niitä jäsenvaltioita, jotka tähän ovat valmiita. Tällä hetkellä hyvin harva unionin maa on kiinnostunut puolustuksesta sinänsä. Jonkun verran siitä on kirjoitettu, mutta harva on siitä kiinnostunut, niin kuin Yhdistön ja ranskaisten ilmastonmuutos. Tämäkin on henkilökohtainen mielipide, on ihan selvää, että ydinvoimakin tulee sille. Kuten sanoin, tämä on täysin väistämätöntä. En nyt tiedä, mitä e, eri tulevat e, sanomaan, mutta ei nyt ole mitenkään loogista sanoa, että puhuttaisiin energialähteiden diversifioinnista ja ympäristövaikutuksista ja niin poispäin. Ja kuitenkin yksi oleellinen elementti, joka laajenee kaikkialle maailmaan, eli ydinvoiman kaltainen eh, lähde jätettäisiin pois. Ja sitten yhteisöoikeus, jos ajatellaan sitä, miten se vaikuttaa kansalaisiin, no sitä eh, sovitaan tällöin vähemmän kuin silloin, kun ajatellaan niitä asioita, jotka joita sovelletaan organisaatioihin, mutta nyt ei kannata tästä liikaa puhua, koska tästä pitää käydä vielä suoraa vuoropuhelua. Ja sitten tämä nationalismikysymys ja identiteettiasia. No identiteetti, siinä on se vaikeus, että se aina tarkoittaa kuulumista ja se on aina peräisin jostain, mutta se ei ole kuitenkaan kuulumisen rationalisointia, vaan nimenomaan kuulumis, tunne ja se tunne, että kuuluu johonkin eh, ja joskus nationalismi on asiaa tällä lailla liioitellut, että pitää keksiä eh, jonkinlainen vihollinen ja keksiä uudelleen myös historia, menneisyys, keksiä sellaisia asioita, mitä koskaan tapahtunutkaan. No mutta kuitenkin tämä mielenkiintoinen asia on, että eh, hajautetaan kansallisvaltiota alaspäin ja ylöspäin aina kun tämä tapahtuu järjestelmällisesti. Tämä on operatiivisempaa, mutta ei kuitenkaan saa unohtaa eh, kansallisen kohesion elementtejä ja sitten myös se, että hajautetaan päätöksentekoa ylöspäin, eli Euroopan tasolle tämä voi olla paljon toimivampaa. Me olemme pitkään eh, valittaneet yksipuolisuudesta, mutta ei monenvälisyys siihen tilalle voi suoraan tulla, jos ei ole olemassa alueiden, eh, alueelle annettua valtaa, joka antaisi mahdollisuuden järjestää maailma tietyllä tavalla. Monenvälisyys, pelkkä monenvälisyys jo meidät, vie meidät uudelleen yksi eh, monipuolisuuteen. Ja sitten euro tai, tai historia. Meidän pitäisi ehkä miettiä uudelleen yhteistä menneisyyttä ja nyt menneisyys jakautuu ja nyt se on melkeinpä alueellista, kun niin paljon hajauttamista on tapahtunut. Tämä on aika absurdia, koska joskus pitäisi historiaa kats tai joskus alue jakantuu jopa kesken joen ja toinen join toinen ranta kuuluu toiseen alueeseen. Jos ajatellaan sitten euroon, niin olisi hyvä, jos se voisi olla kilpailukykyinen valuuttaa dollarin suhteen. Kiinalaiset havaitsivat tämän, kun euro otettiin käyttöön, niin osa valuuttavarannosta e, sisäisten euroja. Tämähän on meidän politiikkaa, miesten naapuruspolitiikka, on ulkopolitiikkaa lähialueella, se koskee meidän intressiämme ja sen pitäisi olla osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Euroopan malli on sellainen, jota voidaan matkia Esimerkkinä on kuultu Mercosur ja muut, kyllä, joskus petytään, kun nähdään Euroopan potentia, mutta sitä ei kuitenkaan ulkopuolella käytetä hyväksi. Mutta kansainvälisen yhteisön organisointi todennäköisesti jatkossa tapahtuu alueellisen avoimen regionalismin kautta. Jotkut maat eivät tällaista kaipaa, kuitenkin ovat mukana isommissa maissa. Kiinassa on 1,3 miljardia asukasta, se voi olla todellinen eh, turvallisuuden suurvalta myös väestöltään ja se pystyy kehittymään niin kuin se parhaillaan tekee taloudellisesti. Ja sitten jos arvioidaan eh, sitä, kuinka kalliiksi tulee se, ettei tehdä eh, strategista määrittelyä, järjestelmää. Se, että ei päästäisi energiaympäristötavoitteisiin tai että emme sopeuta talouttamme avoimeen talouteen, niin eihän e, tämä ole mahdollista. Tarvitaan sosiaalista kohesiota keskipitkällä aikavälillä. Ja sitten identiteettiä sanoisin vielä, että tämä on tunne tunneasia. Ja tästä on, olen puhunut kirjailijoiden kanssa, kun puhuin Helmut Koolin kanssa ja kun puhun hänen kanssaan, niin kyllä minä tunnen, että hän on saksalainen ja minä olen espanjalainen. Ja kun puhun latinalaisen latinalaisesta Amerikasta tulevan ihmisen kanssa, niin kyllä voin havaita, että siinä on tiettyä espanjalaisuutta taustalla ja siinä on ikään kuin jotain läheistä. Mutta kun puhun japanlaisen ja saksalaisen kanssa, niin kyllä minä havaitsen tämä eurooppalaisuuden eron. Eli kyllä on olemassa eurooppalainen identiteetti, joka eh, erottaa meidät japanlaisen näkökulmasta ja tässä identiteetti on juuri jotain tällaista, siksi on kuitenkin vaikea sitä määritellä. Mutta jos ajatellaan unionin identiteettiä, mitä sillä tarkoitetaan? No suuri ongelma, joka on ratkaisematta, on se, että pitäisi olla mukana sellaisia kansoja, jotka haluavat mukaan yhteiseen hankkeeseen, jonka nimi on Euroopan unioni, jotka siis haluavat tulla mukaan ja voivat olla mukana. Ja siinä vaiheessa, kun ne eivät enää halua olla mukana, niin ne voivat jättäytyä ulkopuolella mutta se, että ollaan mukana unionissa ilman, että näin halutaan olla, niin tämähän on kaikille vain haitaksi. Niille, jotka haluavat tulla mukaan, olkoon mukana. Se on, muuten se on kaikille haitaksi, koska nämä tällaiset vastahakoiset hidastavat koko unionin hanketta. Tämä kuulumistunne, sen pitää perustua siihen, että on erilaisia velvollisuuksia ja oikeuksia, joka on ikään kuin lisäpaketti kansalaisille ja kun ihmiset kysyvät, mitä Eurooppa tarkoittaa, niin minä haluan eh, edistää sitä, että Eurooppa henkisten pitäisi päästä enemmistöön ja näin Eurooppa pystyy jatkamaan, sillä muuten kukaan ole tyytyväinen, emme mekään, jotka olemme sitä mieltä, että Euroopasta on hyötyä ja jos se häviäisi, niin se pitäisi keksiä uudelleen, sillä ei meillä olisi muutakaan ratkaisua kansoina. Tämän meillä pitäisi olla toimintasuunnitelma ja puhutaan sitten siitä, että maailma on ennakoimaton. Onko kriisi, johon voitaisiin löytää ratkaisu kansainvälisellä oikeudenmukaisuudella? Ehkä meidän mallimme on oikeudenmukaisempi kuin jotkut muut mallit. Ja jos ryhmä katsoisi Euroopan unionina, unionia kokonaisuutena, joka on funktionaalinen. Joku täällä sanoi, että institu- näistä asiat eivät ihmisiä kiinnosta. No totta, ne ovat välineitä. Usein kansalaisten suuntaan ymmärrysongelmana on se, että me puhumme instituutioiden uudistamisesta ilman, että kerromme, mitä varten tarvitsemme kyseisen uudistetun välineen. Jos kertoisimme kansalaisille, että tarvitsemme tähän tiettyyn tavoitteeseen tätä tiettyä välinettä, ja jos käydään ainoastaan sisäistä keskustelua, joka on ainoastaan välineellistä, niin olipa se kuinka briljantteja hyvänsä, niin se e, kyllä etääntyy kansalaista ja tämä vaikuttaa yhteydenpitoa siirtyä kansalaisuun, mutta minä aion olla varovainen, todellakin varovainen ja pyrin siihen, etten eh, mene neuvoston mannatin ulkopuolelle, johti tämä mihin tahansa. Ja sitten Carlos Carneo sanoi, että meillä on perustuslaillinen ongelma tai perustavanlaatuinen ongelma. No, Euroopan unioni on yhteinen alueemme, yhteinen julkinen alue ja tuossa ja tähän liittyy toinenkin kysymys. Tuohon liittyy tärkeät rahaosiot, sosiaaliset osiot. Meillä on oikeuksia ja velvollisuuksia, tällainen kansalaisuuspaketti, joka ei tule kenenkään alkuperäisen kansalaisuuden tilalle, vaan se on lisän alkuperäisen kansalaisuuteen. Ja ainoastaan siten, että luodaan tämä kuulumistunne, joka perustuu eurooppalaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ainoastaan näin sanaikaiseksi kansalaista sitten yhteinen tila. Tällä tavoinhan kansallisellakin tavalla äh, tämä tehtiin. Ei sitä ollut aikaisemmin olemassa äh, menneenä aikoina, vaan näin tämä rakennettiin. Voidaanko saada käsiksi sellainen äh, tila, joka ei tulisi kansallisten tilojen tilalle? No kyllähän tämä on mahdollista ja tämä voidaan viedä niin pitkälle kuin vaan halutaan mukana olevien valtioiden kanssa. Itse asiassa Euroopan, Euroopan tila on vain tätä ja pitää miettiä sitä, miten voidaan saada 2020 vuonna turvallinen Eurooppa. No tämä tällainen ennakointi tarkoittaa sitä, että meidän pitää Eh, todellakin suunnitella asioita suoraan. Joku täällä kysyy suoraan, voiko olla hyvät suhteet Venäjään ja saman aikaan rakentaa ydinkilpiä suojata Venäjää vastaan. Minusta ydinkilpi euro, Euroasian eh, mantereilla ei ole operatiivinen eh, puolustusnäkökulmasta jossain vaiheessa ohjus johonkin putoaa ja miten valitsemme sen, minne ohjus putoaa, jos kilpeä käytämme. Jonnekinhan se putoaa, ei se putoa kolmen tuhannen kilometrin päähän rannikosta keskelle Atlantia tai tyyntä valtamerta. Eli en oikein usko tähän keksintöön, mutta vielä vähemmän uskon siihen, että se suojaa meitä iranilaisia ohjuksia vastaan. Tämä on taas kerran henkilökohtainen mielipide. Minä puhuin identiteetistä ja yhteisten arvojen Euroopasta. Sitä voidaan kuvailla. Ei tämä ole kovinkaan vaikeaa. Me olemme todellakin eh, samaa mieltä tietyistä arvoista, jotka ovat osa meidän identiteettiä, Me Kansalaisuudesta jo puhun, en toista. Demografia on mukana tässä raportissa ja minähän viittasin siihen, tai se tulee mukaan. Se on jopa osa sitä suhdetta, mikä vallitsee muuttovirtojen eh, väestövaikutuksen ja Euroopan väestörakenteen välillä. Minä 25 vuotta puhuin siitä, että eläkkeelle jääminen on oikeus eikä pakko. Eh, toivottavasti tässä asiassa päästään eteenpäin. Silloin kun minä sanoin, että eläkkeelle jääminen on oikeus eikä velvoite, no kun tämä oikeus on saatu aikaiseksi, on saavutettu, niin ei pidä käydä niin, että nyt on velvollisuus sen takia, että tietty ikä on täyttynyt eh, lakata tekemästä sitä, mitä haluaa tehdä. Kävi miten kävi Obaman kanssa. Euroopan on laitettava pöydälle omat prioriteettinsa ja mentävä eteenpäin. Ei tämä nyt riipu Obamasta kun tässä puhutaan 2020-30 vuosista, niin suurin osa haasteistamme, esimerkiksi energia, No voi miettiä kumpa tahansa vuotta 2030, mutta jos ei lähdetä liikkeelle eilisistä tai toissapäiväisistä, niin ei päästä näihin lopputuloksiin. Ei tässä puhuta 2020 vuodesta ilman, että mitään operatiivista tehtäisiin siihen asti vaan mitä meidän pitää tehdä tästä hetkestä alkaen, jotta voidaan päästä tiettyyn tavoitteisiin 10, 15, 20 vuoden kuluessa. Jotkut puheenvuorot koskivat selvästi Euroopan unionia, hallituksia ja markkinoiden näkymätöntä kättä. Minusta Euroopan unioni häiritsee, hallitukset häiritsevät, ne toimivat väärin ja nyt sitten vaikuttaa siltä, että myös tämä markkinoiden Eh, läpi, eh, näkymätön käsi häiritsee, koska se on johtanut meidät tähän ongelmaan. No mutta kriisi on se, että me eh, siitä peräisin, että me luotimme liikaa näkymättömään käteen, että se ratkaisisi kaikki esille tulevat ongelmat, mutta vaikuttaa siltä, että se ei ole niitä ratkaisut. Mutta hallituksilla on nyt ongelma. Hallitukset eivät ole sitä aiheuttaneet, mutta nyt kansalaiset unohtavat ne, jotka kriisin aiheuttivat ja vastuu kaatuu hallitusten niskaan. Tämä on välttämätöntä, mutta ei kyseessä kuitenkaan ole hallitusten syy. Ja sitten ne toimintapaketit, jotka on hyväksytty, eivät ole hyviä eikä pahoja, vaan väistämättömiä. Ne ovat väistämättömiä, jottei pahenneta sitä tilannetta, mitä hallitukset eivät ole aiheuttaneet. Mitä sitten tulee operatiivisuus, se miten nämä paketit saadaan toimimaan, no sitä voi jonkun verran epäillä. Minun mielestäni meidän pitäisi toimia nopeasti. 20-30 vuoden eh, pohdinnat ovat aina hyviä, mutta ei kuitenkaan siksi, että etänyttäisiin tästä hetkestä. Minä jo vastasin kaasuja eh, asiaan ja ohjauskilpiasiaan. Te sanoitte, että minun puheessani ei ole paljon järkeä, no ei varmastikaan. Pikemminkin eh, siinä oli vain tämä tietty implisiittinen viesti. No kyllä minä ymmärrän, että minä en tämän syvällisempää pysty tekemään. Se, mitä minulle kerrottiin siviilioikeudessa, että jos ei pystytä puhumaan syvällisesti, pitää ainakin puhua läpinäkymättömästi ja epämääräisesti. No tähän minä pyrinkin. Ja tietysti joskus pyritään pyritään saamaan takaisin edustavan demokratian, että hallin, tarkoitus on kansaa varten ja päinvastoin, mutta itse asiassa asia on aika epäselvä. Se voidaanko todellakin saada takaisin menetetty luottamusklaus. No, tähän liittyy moni seikka, jos katsoo neuvoston ja toimielinten eh, tekstejä, niin on aika vaikeaa uskoa niihin uudelleen. Kyllä eh, on parannusta saatava aikaiseksi, vaikka se liittyy vain viestintään. Se neuvoston päätös, jolla luotiin talous- ja rahaliitto, vaikka meillä ei ole taloudellista osiota eikä eh, sosiaalista hallintoa. No, tämä tuolloinen päätös oli puolitoista sivua ja joskus luen 70 sivua päätelmiä ja 80 prosenttia niistä on vain eh, tällaisia eh, mielipiteen ilmaisuja. Neuvosto on hyväksynyt, on huolestunut siitä ja tästä tai ilahtunut jostain muusta, mutta kansalainenhan ei ole kiinnostunut siitä, onko neuvosto kiinnostunut vai huolestunut, vaan mitä aiotaan tehdä jonkun tietyn yhden asian eteen. Jos ollaan tyytyväisiä, niin siitä vaan mennään lasilliselle. Mutta voidaan sanoa siis, että viestintää pitäisi muuttaa, jos ajatellaan kansalaisia. Mutta se, mitä sanottiin, on kyllä mielenkiintoista, eli että pitäisi saada operatiivisia lakeja aikaiseksi jotta ne vaikuttaisivat kansalaisiin. Tämä on todella tärkeää, jotta voidaan tuntea kansalaisten läheisyys, mutta sitten jos kan- nuoret, jotka ovat eläneet Euroopassa, joka on 2020-30 vielä olemassa, jos heiltä puuttuisivat tämän hetken välineet yhtäkkiä, niin kyllä kriisistä huolimatta he valittaisivat sitä, että välineet on heiltä viety. Ja siksi EU:ssa on yhä enemmän eh, maita, niin sellaisiakin maita, jotka tulevat epäröiden mukaan, tietävät, että ulkopuolella on kuitenkin kylmempää, eivätkä ne aio poistua täältä, jos ajatellaan seuraavia vuosia, niin voidaan sanoa, että no niin, ei tämä hyvin toimi, tämä on aika paha tämä tilanne, mutta en minä täältä lähde kuitenkaan, mutta täällä minä nyt kuitenkin olen. Eli jos voitte antaa minulle esimerkin jostain maasta, joka on viimeisen 50 vuoden aikana päättänyt poistua unionista, niin sitten alan kyllä uskoa euroskeptismia. Muuten ajattelen, että eh, eivät nämä täysin tosissaan ole. Kiitos. Alors, merci beaucoup Felipe González. Kiitoksia Felipe González. Hyvää matkaa ja hyvää illan jatkoa. Alors, bon succès. Näin, että te panitte paljon asioita muistiin, eli siinä varmasti lukemista, hyvää matkaa ja kaikkia hyvää. No niin, hyvät kollegat, me jatkamme. No niin, hyvä siirtyä tulevaisuuskeskustelusta parlamentin työjärjestykseen. Tämä on esityslistan kohta viisi, työjärjestyksen yleinen tarkistaminen. Richard Corbett. Richard Corbett, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minä esittelin mietintöluonnokseni jo edellisessä kokouksessa, joten tuskin tässä nyt tarvinnee toistaa tätä esittelyä. Sanoisin vain, että edellisen kokouksen jälkeen on herännyt se kysymys, että miten meidän tulisi ö, suhtautua kolmanteen reformityöryhmän ö, raporttiin. Työryhmähän johtaa Rothberent. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, on siis herännyt kysymys siitä, että miten meidän tulisi käsitellä niitä ajatuksia, jotka sisältyvät tähän kolmanteen parlamentin reformityöryhmän raporttiin. Joitain näistä ajat, jotkin, jotkin näistä ajatuksista edellyttävät muutoksia työjärjestykseen. Ne liittyvät muun muassa siihen, miten me ratkaisemme ö, ristiriidat kompetenssiristiriidat valiokuntien kanssa, pitäisikö järjestää yhteiskokouksia sellaisten valiokuntien kanssa, jotka äänestävät mietinnöistä. Ne liittyvät myös valiokuntien poliittisen tasapainon ja koostumukseen, menettelyihin, joita noudatetaan ihmisoikeuspäätös ähm, lauselmissa. Pitäisikö tilapäiset valiokunnat nimetä uudestaan erityisvaliokunniksi ja tulisiko alivaliokunnat lopettaa ja olisiko valiokunnilla oikeus asettaa työryhmiä. Joten nämä eivät ole kaikki tyystin kiistan alaisia äh, kysymyksiä. Esimerkiksi se, että äh, tilapäiset valiokunnat muutettaisiin nimeltään erityisvaliokunniksi, niin eihän tämä ole ongelmallista, mutta jotkut ajatukset kyllä mietityttävät. No mikä nyt on ongelma? No ongelma on lähinnä aikataulu. Jotta voisimme välttää sen, että tästä koituisi suuri ongelma, niin olen jo laatinut muutosesityksiä, sellaisia muutosesityksiä, joita työjärjestykseen tarvitaan, täytyy tehdä, jos työryhmän ehdotukset hyväksytään puheenjohtajakokouksessa. Nämä tarkistuksethan on välitetty kaikille ryhmille ja ne ovat laajemminkin saatavilla kyllä. Eli meidän ei tarvitse nyt odottaa, että puheenjohtajakokous pohtii asiaa. Me voimme kyllä jatkaa näiden kysymysten pohtimista ja keskustella näistä asioista samalla kun odottelemme puheenjohtajakokouksen ehdotuksia. Jos puheenjohtajakokous hyväksyy siis nämä ehdotukset, niin me otamme tämän asian muodollisesti puheeksi. Pohdimme sitä, olemmeko me yhtä mieltä näiden ehdotusten kanssa. No, jotta voisimme helpottaa tätä prosessia, ja niin ehdottaisin, että hiukan rukkaisimme sitä aikataulua, joka viime kerralla hyväksyttiin, ja lykkäisimme takarajaa tarkistuksille viikolla, koska jos puheenjohtaja kokous pitäytyy aikataulussaan, niin aika kyllä meillekin riittää. No, Tällä välin olen saanut uusia ajatuksia. Olen keskustellut espanjalaisten kollegoiden kanssa. Nämä ovat ehdottaneet, että voisimme ehkäpä työjärjestykseen asettaa, säädö, sisällyttää säädöksen siitä, että seuraavassa parlamentissa olisi tarkkailijoita. sellaisten jäsenten osalta, joista tulisi varajäseniä siinä tapauksessa, että Lissabonin sopimus astuisi voimaan. Analogistahan tälle on se, mitä teimme silloin, kun Itä-Saksan tarkkailijat tulivat. Silloin me teimme aloitteen tästä tarkkailijastatuksesta. Tätä me voisimme pohtia siis nytkin. Ja katsotaan sitten, että miten muita ajatuksia tästä, minkälaisia muunlaisia ajatuksia tämä mietintöni niin kirvoittaa. Meillä on jo ajatuksia esitetty muun muassa kansainvälisistä kauppasopimuksista. No, kaiken kaikkiaan voinemme odotella kiintoisaa keskustelua. Kuten, kuten jo aiemmin sanoin, niin mielelläni tapaan kyllä eri ryhmien edustajia, koordinaattoreita, jos ryhmät haluaisivat vielä minun kanssani ehdotuksista keskustella. Kiitos. Thank you, Richard. Kiitoksia todellakin. Olen siinä ehdottanutkin, että, että jatketaan tarkistus tiettyä aikaa 10. helmikuuta siinä toivossa, että puheenjohtajakokous sitten saa uudistusryhmän kolmannen väliaikaisraportin hyväksyttyä, ellei ja me halusimme ottaa tämän osan mukaan, koska se on sellainen yleinen työllistyksen, tar- työllistyksen tarkistus. Sitten meidän pitää uudestaan ää, lykätä ehkäpä 9. maaliskuuta, niin kuin ehdotettu, mutta se on sitten viimeinen mahdollisuus, jotta se saataisiin myös täysistuntoon tällä vaalikaudella. Ja ehdottaisin kyllä nyt, että 10. helmikuuta olisi tarkistusten jättöaika. Tarvittaessa sitten sitä pitää vielä lykätä 9. maaliskuuta Enrique Barro Crespo. Se, presidente, eh, mi intervención se va... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä keskityn tähän ehdotukseen, joka liittyy siihen, että tulisi löytää sellainen ratkaisu, joka mahdollistaisi meidän kunnioittaa parlamentin aloiteoikeutta. Tämähän on sellainen kysymys, joka liittyy minun maahani. Se koskee minun maatani. tarkemmin sanottuna se koskee 12 EUn jäsenvaltiota. Näissä maissahan, jos Lissabonin sopimus astuisi voimaan, jäsenten lukumäärä lisääntyisi. Ainoa jäsenvaltio, joka menettäisi Lissabonin sopimuksen mukaisesti jäseniä ei oikeastaan niitä menettäisikään, vaan noudatettaisiin parlamentin toivetta. Tämä on olennainen demokraattinen kysymys. Tässä nyt ajatellaan, että Lissabonin sopimus astuisi voimaan ennen vaaleja. No, me olemme esittäneet tarkistuksia, joissa olemme ehdottaneet, että sovellettaisiin sitä, minkä jo koimme silloin, kun Saksa yhdistettiin. Tässä meillä olisi vielä enemmänkin oikeusperustaa, koska Lissabonin sopimus todentottakin sisältää selkeitä lukuja. Ne jäsenet, jotka ovat näiden kyseisten maiden edustajia, ja jotka otettaisiin tarkkailijoina mukaan. He voisivat osallistua kokouksiin ja siinä vaiheessa, kun Lissabonin sopimus tulisi voimaan, heistä tulisi täysivaltaisia jäseniä. Siis tässähän on koko ajan ajateltu, että Lissabonin sopimus tulisi voimaan ennen vaaleja, mutta mutta sen perusteella, mitä nyt Sarkosinkin suusta kuultiin, niin saattaa käydä niin, että asiat lykkäytyvät. Se päätös, jonka irlantilaiset tulevat tekemään, toivomme tietysti, että se on myönteinen päätös ja Lissabonin sopimus voidaan ratifioida. No, tämä on toivemme, mutta meidän täytyy samalla myös puolustaa kansalaisten oikeuksia muissakin maissa. Kiitoksia, te kollega Sayer. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti en pystynyt osallistumaan keskusteluihin <clears throat> aikaisemmin, mutta minulla on tiettyjä havaintoja. Ensinnäkin onnittelen herra Korbettia tästä hyvin vaikeasta ja joskus hyvin teknisestä ja joskus hyvin sisällölliseltä, äh, sisällölliseltä työstä, joka ei ole kovinkaan palkitseva, ja, kun puhutaan työjärjestyksestä. Tämä ehdotus on oikeastaan sekoittaa erikin elementtiä kolmesta, kolmesta kohteesta. Ensinnäkin Lissabonin sopimuksen vaikutukset parlamentin työhön. Toinen vaikutuslähde on parlamentin uudistustyö, joka sinällään sisältää jo eräitä elementtejä, joista, joilla parlamentti yrittää virtavivasta toimintaansa. Ja kolmas lähde, johon kuuluu monia muitakin, minusta olisi ollut parempi ehkä esittelijällekin ja, ja parlamentin työtä silmällä pitäen, että oltaisiin käsitelty näitä asioita erikseen, koska muuten tästä tulee hieman sellaista sekavetelisoppaa ja niin, se on vähän samantapainen juttu, jos kahviin sotketaan äh, viskiä, siitä tulee airiskofia, mutta lainsäädäntö on ehkä äh, lainsäädännössä tällainen sekoitus mulle joskus harhaanjohtavaa. Silloin kun me puhumme määräajoista ja tarkistusjättöajoista, siinä voidaan noudattaa eri päivämääriä riippuen siitä, käsitelläänkö nyt yhdessä vai erikseen. Esimerkiksi tarkistus neljä, jossa puhutaan rahakehyksistä, rahoituskehyksistä, niin tässä viitataan siihen seikkaan, että, että se pätee ainoastaan Lissabonin sopimuksen jäätyä tulematta voimaan. Ne, ne tällaiset maininnat pitäisi löytyä tästä. Sitten muutama erityinen huomautus Lissabonin sopimuksen vaikutuksista. Tekniset tarkistukset useimmissa tapauksissa ovat aivan oikein ja paikallaan mutta niissä ei käsitellä vissejä aloja ja alueita, jotka saattaisivat olla ö, myös, jotka saattavat vaikuttaa menettelytapoihin, joku myös komitologia, uuteen komitologiamenettelyyn. Meillä pitäisi olla selvää se, että vaikuttaako, onko tällä vaikutuksia työjärjestyksemme tietyissä tilanteissa ja näitä muitakin seikkoja. Se fakta, että me puhumme siitä jo nyt, eikä Lissabonin sopimuksen tultua todella voimaan, niin näin olemme tietenkin me tässä nyt jää eräät kollegat tämän keskustelun ulkopuolelle, kuten Lamassu, äsken puhuimme juuri Brokimietinnöstä, jossa käsiteltiin kansallisia parlamenttia, mutta jos saadaan lisää aikaa, tai jos voitetaan aikaa, koska meillä ei ole syytä kiirehtiä, niin, muussa tapauksessa me, me menetämme ö, paljoltakin opastusta tähän mietintöön, että tässä osassa, kun me puhumme tästä Lissabonin vaikutuksista, pitäisi olla enemmän aikaa pohtia ja myös tukeutua niihin väliaikaisraportteihin, väliaikaismietintöihin, joita on tulossa parlamenttiuudistuksesta. Meillä on tämä konflikti edelleenkin jota puheenjohtajakokous edelleenkin pohtii, ja eräät näistä elementeistä sisältyvät tähän ja toiset taas eivät. Ja se mitä tässä on, ja erityisesti muistettaisiin näistä käytännössäännöistä, ja erityisesti silloin kun puhutaan ensi, yhden, käsittelyn, yhden käsittelyn menettelyistä, tämä teksti menee oikeastaan sen yli, mitä on sopittu uudistusryhmässä, parlamentin uudistusryhmässä. Siinä oikeastaan muodollistetaan tämä menettely, että annetaan mandaatti kenelle tahansa, joka lähtee neuvottelemaan muiden toimielinten kanssa. Minusta se on liian muodo, se on liian <clears throat> pitkälle viety, se menee uudistusryhmän näkemyksen yli. Valiokunnan täytyy sillä selkeästi, onko sopimuksia yhdestä käsittelystä ja jonkinlainen mandaatti pitäisi olla näiden henkilöiden tukena, jotka neuvottelevat silloin, kun puhutaan sopimuksesta ensimmäistä yhdestä käsittelystä, mutta jos tämä formalisoidaan, niin se menee liian pitkälle. Tämä menee liian pitkälle, kun ajatellaan parlamentin omaa uudistusryhmää, ja tämä täytyy ottaa harkittavaksi kun myös pitkälle mennään, kun puhutaan koordinaattoreiden rooleista ja sitten valiokuntarakenteista ja siinä yhteydessä koordinaateista ja koordinaattoreista ja varjoesittelijöistä, jolloin, varjo, jolloin myös varapuheenjohtaja pitäisi kutsua mukaan tähän. Tätä pitää harkita uuteen, uudella tavalla. Ja tämä, tästä asiasta tulen esittämään tarkistuksen muilta osin. Minusta tämä työ on ollut erittäin hyvää vissiä ristiriitaisuutta löytyy siinä, että miten tässä vaiheessa voidaan hyväksyä tämän vaikutukset parlamenttityöhön, kun meillä ei ole, emme vielä näe sitä, miten pitkälle tämä sitten yltää. Kiitoksia. Sanoisin nyt vain, että hallitukset ovat tienneet päätöksensä sille, siitä ajasta, joka on sopimuksen hyväksymisen jälkeen Eurooppa-neuvosto ja komissio ja neuvostot ovat päätöksessä tehnyt, ja siinä mielessä parlamentin on syytä pohtia, mitä tehdään, kun sopimus tulee. Näin tehtiin vuosi sittenkin, että ennen kuin sopimus tulee, valmistaudumme siihen ja siihen tapaukseen, että se tulee. Sanonpa vain, että täällä on pyydetty puheenvuoro. Kaikki se, mitä ei vaikuta Irlannin yleiseen mielipiteeseen, niin sen pitäisi olla tietenkin hyödyllistä, että keskustellaan siitä jo nyt ja myös tehdään päätökset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska elementistä toukokuun, toukokuun mennessä, niin sitä ei, se ei tapahdu syyskuussa tämän vuoden aikana, koska syksyllä siitä ei kuitenkaan puhuta. Ja 2010, kun parlamentti valmistautuu sellaiseen tilanteeseen, joka sitten saattaa tulla marraskuun alussa tai joulukuun alussa 2009, meidän täytyy valmistautua tähän mahdolliseen tulevaan tilanteeseen. Ja sitten se jää nähtäväksi, mitä syksyllä tapahtuu tälle sopimukselle. Herra Leene. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin myös minun puoleltani olen tutustunut kaikkiin tarkistuksiin. Minusta tämä on kaiken kaikkiaan hyvin tasapainoinen, rakentava ja sisällöllisesti hyvä mietintö. Ja se, mitä tässä on ehdotettu, istuu. Minulla on kuitenkin pari kommenttia. Ensinnäkin valiokuntakoordinaattorin rooli puheenjohtajakokouksessa minun tietääkseni on sellainen tilanne, että, ryhmättömät edustajat eivät ole edustettuina, niin on oikein, se on oikein, koska ne ovat sitoutumattomia, eivät kuulu mihinkään ryhmään. Tämä, tätä periaatetta pitää noudattaa myös valiokuntakoordinaattoritapauksessa. On, tämä ehdotus on tehty eikä ole mielestäni mahdollista, että joka sitoutumattomista saa ikään kuin, ikään kuin oman asemansa, joiden äänet näkyisivät sitten myös koordinaattorinen kokouksessa, koska poliittisilla ryhmillä on peruste jossa voidaan sanoa, että on mielekästä, että, että poliittisen ryhmillä on oma edustajansa. Sehän menee poliittisesti samaan su, suuntaan. Siksi ö, ryhmät ovat siis sopineet, että sitoutumattomat eivät saa tätä koordinaattorin paikkaa. Siksi minä esitän varaumani siihen suuntaan, että sitoutumattomia käsiteltäisiin tasavertaisesti koordinaattorin asia, asiassa tätä esitän vielä pohdittavasti, mitä taas sääntöihin tulee ja yhteispäätösmenettelyyn olen samaa mieltä. Sairin kanssa todellakin pitäisi saada joustavuutta tänne. Se on ratkaisevan tärkeää. täytyy muistaa, että se, mitä työjärjestykseen kirjoitetaan, se on myös se, mikä tulee näkymään säännöstä. Sen täytyy olla sopusoinnossa niiden säädösten kanssa, joita, me olemme, joita meillä on toimielintävälisessä sopimuksessa vuodelta 2003 on puhe paremmasta lainsäädännöstä, joka on sovittu neuvoston ja komission kanssa. Siinä on yksityiskohtaisia säännöksiä ja missä yhteispäätösmenettelyn aikaistamisesta ja trilogeista ja niin poispäin. Ehkä mä pitäisi vielä äh, sitten selvittää tällainen vertailukelpoisuustutkimus. Äh, Mitä taas tulee Lissaboniin, ehkäpä vain ajatus tai idea. Monet ajatukset, joista puheenjohtaja puhui, niitä voidaan välttää ilman konflikteja ennen Irlannin kansanäänestystä. Voisimme tietenkin saada neuvottelupäätöksen täysi, valiokunnassa, mutta täysistuntopäätökset tehdään vasta sitten, kun olemme niin pitkällä, että todellakin kansanäänestys on mennyt onnistuneesti ja silloin se on vain tekninen päätös seuraavalla vaalikaudella, ja näin olisimme valmistautuneet siihen, ja silloin se voitaisiin sitten hyväksyä täysistunnossa, jolloin täysistunnon päätös tästä Lissabonin, jos me haluamme välttää Lissabonin päätöksiä täysistunnossa ennen Irlannin kansanäänestystä, voimme kuitenkin valmistautua siihen, koska se on muutenkin välttämätöntä. Tämä on ehkäpä sellainen ajatus, jota voitaisiin pohtia. Mitä taas tulee kohtiin, tulee, josta puhuttiin yksittäin Äh, Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta. Minulla on kolme kommenttia. Ensimmäinen koskee tarkistusta numero 59 puhe, komission puheenjohtajan valinta täytyisi pohtia sitä, pitäisikö olla tällainen ennakkomenettely, joka voitaisiin myös käsitellä työjärjestyksessä. Ei ole kysymys Euroopan neuvoston hyväksynnästä, vaan meillä on sellainen erityinen tilanne, että meillä, meillä on parlamentissa sellainen prosessi, jossa tapahtuu päätöksenteko, jota voidaan valmistella jollakin järkevällä tavalla ja se, siihen täytyy ottaa mukaan poliittiset ryhmät, ehkäpä myös puheenjohtajakokous on tietyssä roolissa. Minä vaan esitän sen pohtimista, että tarvitaanko tähän enemmän kuin mitä tähän tarkistuksen 99 nyt on kirjoitettu. Sitten tarkistus 62, tässä puhutaan Euroopan neuvoston puheenjohtajasta, ja joka sidotaan työjärjestykseksi. En tiedä, onko tämä pakottavasti välttämätöntä tarvitsemmeko me sitä, koska nykyvaiheessa keskustelua sen sorttista, että jossakin vaiheessa Euroopan neuvostosta puhutaan siitä, siitä, että miten tämä tapahtuu teknisesti Lissabonin jälkeen, kun ajatellaan puhujajärjestystä ja, ja osallistumista täysistuntoja ja niin poispäin. En tiedä, onko tätä syyttömättä tässä vai pitäisikö odottaa, mitä myöhemmin tapahtuu. Ja sitten myöhemmin tarvittaessa voidaan tehdä muutoksia työjärjestykseen. Aivan viimeinen kohta, tämä koskee tarkistusta 70, joka koskee kohtakunnalta erillisiä äänestyksiä minä oikeastaan katson, että kysymys siitä, että, että onko meillä kohtakohdalta äänestyksiä tai erillisiä äänestyksiä, niin se, sen täytyy tulla poliittisten ryhmien taholta, eikä niinkään valiokunnan äh, suunnalta, no ainakin periaatteen tasolla. Ehkäpä tätäkin periaatteita pitäisi miettiä, onko tämä oikea lähestymistapa, että jo, että tämä jätetään jo heti kättelyssä valiokunnassa. Jos tässä tämä lipas avataan, että, että vaan tietty määrä kohtakohdalta äänestystä per, per poliittinen ryhmä. Tämä saattaa johtaa ryhmien e, eriarvoisuuteen, koska meillä on suuria ryhmiä ja pieniä ryhmiä. Ja sitten kun ajatellaan kohta, kun on erillisiä äänestyksiä, siellä intressit ovat hyvin toisenlaisia, aivan määrällisestikin. Tässäkin minusta pitäisi pohtia, että onko tämä säädös e, riittävän riittävä muilta osin näitä kommentteja lukuun ottamatta olen erittäin tyytyväinen tähän mietintöön ja minusta tämä merkitsee aivan erinomaista parlamentin uudistustyön soveltamista työjärjestykseen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Andrew Duff. Uh, yes, present, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy uh, nojautua parlamentin aiempiin kokemuksiin, kun uudistamme näitä menettelyjä. Ja täytyy myös ottaa huomioon, että Lissabonin sopimushan ennemmin tai myöhemmin tulee voimaan. Olisi aivan absurdia sälyttää parlamentin uudistusten tekeminen tai parlamentin sopeutuminen uuteen sopimu, perussopimukseen uudelle parlamentille. Eli meidän täytyy jo valmistella niitä muutoksia, joita toivottavasti on pakko ennemmin tai myöhemmin tehdä. Ja tämä valmistelutyö täytyy saattaa päätökseen – ennen seuraa, tämän mandaatin päättämistä. Me emme saa altistaa itseämme sellaiselle uhalle, että meitä myöhemmin syytetään siitä, että emme ole valmistautuneet täytäntöönpanemaan uutta sopimusta siinä vaiheessa, kun se tulee voimaan. Viittaan myös tässä Dehanen mietintöön. Siitähän me emme ole vielä keskustelleet. Mutta siinä otetaan esiin muutamia seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon myös työjärjestyksestä keskusteltaessa. Erityisesti viittaan tässä komission puheenjohtajan nimittämiseen. Olen täysin samaa mieltä edustaja Le Leina. Olen täysin samaa mieltä tässä edustaja Leinenin kanssa. Ja ensimmäisessä käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä yhteispäätösmenettelyiden loppuun saattamisesta on tullut hyvinkin ö, suosittua. En oikein välttämättä ymmärrä, mit, mikä syy tähän on. Aiempi, aiemmassa parlamentissa ehkäpä noin 25 prosenttia yhteispäätösmenettelyistä saatiin päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä. Nyt seuraavassa parlamentissa noin 50 prosenttia mutta tässä nykyparlamentissa nämä suhdeluvut ovat menneet ihan päälaelleen. Eli nyt tässä parlamentissa noin 50 prosenttia yhteispäätösmenettelystä on saatettu päätökseen jo ensimmäisessä käsittelyssä. Meidän täytyy siis hyvinkin tarkkaan syynätä työjärjestystämme ja toimin, käytännössä sääntöjämme. Erityisesti kun on puhe trilogista. Ja ehkäpä voisimme myös vahvistaa varjoesittelijöiden asemaa. Tämän lisäksi mielestäni meidän tulisi pohtia selkeämmin niitä sääntöjä, jotka liittyvät mietintöjen kohdentamiseen mepeille, valiokunnille. Ja oma ryhmäni on ollut hyvinkin huolissaan nykyisestä artiklasta 45.2. Monia valiokunta-aloitteisia mietintöjä on viety täysistuntoon vaiheessa, joka ei vielä ollut ollenkaan valmis, siis epävalmiina. Meidän tulisi pohtia tämän 45.2 artiklan tehokkuutta. Sitä voitaisiin kenties, kenties parantaa, ja minä itse aion esittää ehdotuksen tähän suuntaan. Mitä aikatauluihin tulee? Minä olen hyvinkin tyytyväinen tähän 10. helmikuuta se on mielestäni ihan kä- käytännön mukainen takaraja. Kiitos. Jeff Brian Crowley. Kiitoksia. Brian Crowley. Mr. President, and I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä kollegoihin ja kiittää minäkin Richard Crowleya. Tässä puhuttiin puheenjohtajan tekevästä päätöksestä budjettikokouksen päätöksestä ja hän oli aina joka tavalla paikalla. Kaikki ryhmän johtajat olivat sitä mieltä, että tätä päätöstä ei pitäisi nyt tehdä saman tien. Ajattelin, että ei ollut paikalla jatkaa, kun työ oli tehty loppuun uudistussopimuksesta ja sitten muut asiat, jotka tässä yllättävät, on, että minusta on loogista tehdä jotain Lissabonin sopimukselle, koska sitä ei ole vielä hyväksytty, ei sitä ei ole kovinkaan vaikeaa muuttaa, tehdä tiettyjä muutoksia näihin aloihin, jos Lissabonin sopimusta muutetaan, mutta on väärä merkki ulospäin, jos teemme jotain etukäteen. Ja sitten kolmas asia, josta olen puhunut paljon esittelijä muiden ihmisten kanssa ja ollut eri mieltä viime vuosina. Meidän pitäisi edellä, että työjärjestys on olemassa erityisesti, jotta Euroopan parlamentin edustajien elämästä tulisi helpompaa ja kävisi selväksi, minkälaiset oikeudet velvollisuudet heillä on, eikä ainoastaan se, että toimittaisiin tehokkaammin täysistunnossa tai jossain muualla. Minusta tarkistukset, jotka liittyvät kohta kohdalta äänestyksiä ja muista, poistavat edustajien oikeuksia sekä edustajien että poliittisten ryhmien oikeuksia. Kaikki tiedämme kokemuksesta, että kohdakohdalla äänestyksiä on käytetty eh, poliittista välineenä, että saataisiin tieto siitä, mitä mieltä ihmiset todella ovat. Joskus sanotaan julkisuudessa, että ollaan kaikki samaa mieltä, mutta sitten itse asiassa äänestetään vähän eri tavoin. Ja minusta, jos tässä lähdetään rajoittamaan niitä, niin ei tämä ole mm, paikallaan. Vaikka niitä olisi tuhansia, ei tätä oikeutta voida poistaa. Meidän pitää myös varmistaa se, että tähän määräpäivän mennessä pystytään toimimaan. En ole varma, ettäkö tuohon vaiheeseen mennessä saadaan eh, työskentely loppuun osittain sen takia, että poliittiset ryhmät eivät ole vielä ottaneet kantaa tähän asiaan ja sen takia ehkä viivästystä vielä tulee, mutta minusta tuntuu, että tässä mietinnössä tulemaan erimielisyyttä ja me voisimme tehdä niin, että tässä käsiteltäisiin, tästä jätettäisiin sivun Lissabonin eh, sopimuksen asiat ja uudistustyöryhmän työ. No, Hyvä. Ennen kuin Richard Corbett sanoo asiasta jotain, voin vain toistaa sen, mitä jokaisessa sopimuksessa Maastrichtissa, Amsterdamissa on ollut valmistelutoimia sitä päivää varten, kun se tulee voimaan, se kyseinen sopimus. Se on tehty vuoden 2008 alussa Lissabonin huippukokouksen jälkeen. Siellä oli kai 15 ratifiointia päällä. Vaikka ei tiedä, että tuleeko se vai tuleeko, eikö se tule. Kuitenkin maat täyttivät velvollisuutensa ja pyrkivät saman ratifioinnin päätökseen. Näin ollen nämä valmisteluvat mietinnöt olivat silloin ajankohtaisia ja nyt se, sitten se pysähtyi Irlantiin. Nyt meillä on joulukuun huippukokouksessa laadittiin selkeä aikataulu, eli lokakuun loppuun mennessä on tarkoitus saada viimeinen ratifiointi hoidettua. Parlamentti lopettaa työskentelynsä toukokuussa, alaa ikään kuin syyskuussa jälleen työskentelynsä me emme voi lopettaa vuoteen 2009. Neuvosto valmistautuu, komissio valmistautuu, ja olisi erikoista, jollei parlamentti valmistautuisi. Puheenjohtajakokous on antanut vihreää valoa tälle mietinnölle ja näille mietinnöille, ja minusta meidän pitää tehdä, että jatkaa tätä työtä niin, ja tehdä myös päätös niin pitkälle kuin mahdollista. En oikein ymmärrä, miksi meidän pitäisi itse, itse leikata äh, siivet äh, äh lentomme alta pois. Tämä voit kuitenkin... Richard, nochmal ein Kommentar. Sieltä Richard kommentti. Well, thank you all very much. Kiitoksia kovasti kaikille. Kiitoksia ystävällisistä sanoistanne, joita kohdistitte työtäni kohtaan. Eihän näitä sanoja tulisi ainoastaan minulle kohdistaa, vaan myös sihteeristölle. Yksi suurista kysymyksistä liittyy aikatauluihin ja siihen tulisiko meidän äm, tätä asiaa käsitellä eri mietinnöissä. No, koordinaattorithan kokoontuivat muistaakseni viime tai oliko se nyt toissa viikolla Strasbourgissa, keskustelivat tästä nimenomaisesta seikasta ja tarkastelivat mahdollisuuksia ja sitä, mitä, on, mitä vielä tehtävissä on tämän parlamentin viime kuukausina. Meillähän on aikataulun riittyen aika paljon rajoitteita nyt jo tässä vaiheessa. No ensinnäkin päätimme kunnioittaa puheenjohtajakokouksen päätöstä. Pääsimme, päätimme siirtää tarkistusten takarajoja ja päätimme myös lykätä äänestystä valiokunnassa myöhempään päivämäärän, aivan kuten puheenjohtajakin juuri totesi. Eli tällä tavalla suostumme puheenjohtajakokouksen pyyntöihin. No, pitäisikö meidän nyt sitten pitäytyä käsittelemästä Lissabonin sopimusta? Kaikki koordinaattorit kokouksessa yksimielisesti olivat sitä mieltä, että olisi hankalaa pidättäytyä käsittelemästä sitä, mutta täytyy ymmärtää, että emme halua nyt tässä tehdä tässä ja nyt muutoksia työjärjestykseen, sellaisia, jotka ennakoivat Lissabonin sopimusta, mutta täytyy muistaa, että hyväksymme tässä sellaisia muutoksia, jotka tulisivat voimaan vain siinä tapauksessa, että Lissabonin sopimus tai sitä vastaava sopimus jonain päivänä tulisi voimaan. Niin näitä ei siis sisällytettäisi työjärjestykseen jo nyt. Mutta syy siihen, että ne täytyy hyväksyä jo nyt, on se, että yksi mahdollisista skenaarioista, sellaisista josta on puhuttu, on se, että että ensi syksyllä, varhaisessa vaiheessa syksyllä Irlannissa järjestetään, kansanäänestyssähän on Irlannin päätettävissä, Irlanti on suvereni valtio, jos tällainen aikataulu toteutuu ja vastaus on kyllä, niin silloin uusi sopimus, perussopimus voisi hyvinkin astua voimaan tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa mutta ei varmasti ennen marraskuun, joulukuun vaihdetta. Jos näin olisi, niin silloin uuden, uudella parlamentilla ei olisi aikaa käydä äh, sitä proseduuria läpi, joka liittyy työjärjestysmietinnön hyväksymiseen. Täällä komi, äh, kollega sanoi, että ehkäpä voisimme hyväksyä valiokunnassa ja jättää sen sitten seuraavalle parlamentille, mutta säännöt eivät tätä salli. Sääntöjen mukaan meidän täytyy alkaa nollasta. Ja aivan kuten Andrew Duff Ähm, tähden se meillä tulee olemaan uusia jäseniä, joiden todella lyhyessä ajassa pitäisi perehtyä asioihin. Voisimme tietysti noudattaa nopeutettua menettelyä, mutta ei siinäkään tapauksessa ryhmillä olisi riittävästi aikaa ajatella asioita. Mutta sääntöjä tulee kuitenkin olla, koska siitä, siinä vaiheessa, kun uusi perussopimus tulee voimaan, niin heti päivästä yksi alkaen meillä, täytyy, meillä on uusi budjettimenettely, meillä, meillä, on, meillä täytyy olla sääntöjä, jotka liittyvät lainsäädäntö, menettelyyn ja myös sääntöjä, jotka liittyvät uuden komission valintaan. Joten siksi mielestäni oli järkevää edetä tällä tavalla, mutta toki täytyy ymmärtää se, että emme me voi vielä äh, ennakoida lopullisia päätöksiä. Näitä sääntöjä ei vielä sisällytetä työjärjestykseen, vasta, vaan vasta sitten, kun uusi, jos kun uusi perussopimus äh, tullaan hyväksymään ja se astuu voimaan. Mitä sitten tulee näihin mietintökysymyksiin? Tässä vaiheessa aikataulu on sellainen, että vaikka nämä asiat jakautettaisiinkin kolmeen eri mietintöön, niin ei siitä oikeastaan mitään varsinaista käytännön hyötyä olisi. No kyllähän se minulle sopii. Minä voin olla vaikka kolme kertaa esittelijänä. Siinähän saisin esittelijyyksiä. Se parantaisi mahdollisuuksia, niin, mutta ei se parlamenttia silti auttaisi. Joten ehkäpä voimme tämän ajatuksen hylätä. Sitten näihin erityisempiin kohtiin. 45 tarkistus Siinä on kyse sellaisesta muutoksesta, joka on jo toteutunut uudessa budjettipuitesopimuksessa. Rahoitusnäkymät on jo muutettu monivuotiseksi rahoituskehitykseksi. No sitten uusi komitologiaprosessi. Me olemme jo sopeuttaneet työjärjestystä viime vuonna – niihin. Meillä täytyy olla jotain valmiina jo uutta perussopimusta silmällä pitäen syystä, jotka jo selitin. Mutta meidän täytyy palata asiaan siinä vaiheessa, kun se lainsäädäntö, jota uuden perussopimuksen myötä ruvetaan laatimaan, edellyttää lisää muutoksia. Tässä vaiheessahan me, me teemme muutoksia vain sen takia, että jotain täytyy olla jo valmiina. Ehkäpä kuuden kuukauden kuluttua täytyy ö, tehdä vielä lisämuutoksia, mutta nämä ovat ihan vain niin sanotusti siltä varalta sopimuksia. Ja me todellakin tulemme ottamaan huomioon myös muiden mietintöjen johtopäätöksiä, mutta suuri osa niistä liittyy toimielinten välisiin suhteisiin, eivät välttämättä työjärjestykseen, mutta totta kai, jos tällaisia johtopäätöksiä tulee, niin ne otetaan huomioon. Kuitenkin kaikitenkin joka tapauksessa meidän täytyy, meillä täytyy olla jotain valmiina jo, ja uusi parlamentti voi sitten vaikkapa puolen vuoden kuluttua käsitellä. No sitten ö, muutama sana siitä. Olenko, olenko puhunut siitä, mitä tämä reformiryhmä on tehnyt? No en mutta olen ihan valmis kyllä kuuntelemaan teidänkin ajatuksianne. Mitä tulee koordinaattoreihin? Ajattelen tätä sitoutumattomien jäsenten tilannetta, mutta tarkistusta 75, jos luette, niin siinä ei kyllä puhuta sitoutumattomista jäsenistä ja heidän äänestys, äänestysoikeuksistaan. No sitten oikeastaan täällä otettiin esiin muitakin seikkoja, mutta en välttämättä ymmärtänyt niitä kauhean hyvin. No, joka tapauksessa kello on jo viisi vai puoli, mutta voin kyllä mielelläni keskustella teidän kanssa näistä myöhemminkin. Ai niin, nämä ö, erilliset tai kohta kohdalta äänestykset. En minä tässä halua ö, puuttua ollenkaan, rajoittaa kenenkään oikeuksia ehdottaa kohta kohdalta äänestyksiä. Kuitenkin se menettely, joka meillä tällä hetkellä on, niin, se tarkoittaa, niin meillä on sellainen sääntö, jota ei kauheasti käytetä. Sen mukaan kuitenkin on niin, että jos on enemmän kuin 50 tarkistusta, niin valiokuntaa pyydetään toimimaan ikään kuin filtterinä. Eli ne tarkistukset, jotka saavat vain vähän tukea, niitä ei viedä täysistuntoon. No miksi nä- tätä sääntöä ei käytännössä noudateta? No sen takia, että käytännössä meillä joka tapauksessa on hyvin hyvin pitkiä äänestyksiä ja kohta kohdalta äänestyksiä. Eli kaikilla on oikeus esittää kohta kohdalta äänestyksiä, mutta jos käy niin, että tällaista kohta kohdalta äänestystä tukee vain yksi ryhmä tai muutama jäsen, niin silloin se raukeaa jo varhaisemmassa vaiheessa. Ei tarvitse tärvätä täysistuntoaikaa sen hylkäämiseen. Tämä oli selitykseni. No hyvä, sitten 10. helmikuuta on, on deadline tarkistuksille. Kiitos Richard. Kiitoksia. Tämä on melkoinen työrupeama aivan lyhyesti. Seuraava kohta. Ja tämä itseni laatima mietintä parlamentin uudesta roolista tavallaan kun meillä on nyt 16 valiokuntaa, olen katsonut, miten me olemme, olemme tuota, kehittäneet, me olemme, meillä on uusi mahdollisuus ja uusia oikeuksia Euroopan parlamentissa. Minusta, jos te luette tämän mietinnön, te näette, <clears throat> että tämä parlamentti on todellakin uuden sopimuksen yksi voittaja. Ja parlamentaarinen ulottuvuus on selkeästi lisääntynyt, kohentunut ja saattaisi olla varsin hyvä, että meillä olisi joitakin näitä ajatuksia tulevassa vaalikampanjassa, että voimme osoittaa kansalaisille, että tämä kansalaisten kamari, jonka he valitsevat, se onko todellakin vaikuttava ja voimakas toimielin, jos tämä uusi sopimus tulee tuo voimaan. Lyhyestä virsi kaunista olette varmasti lukeneetkin sen. Me Kesk, pidetäänkö lyhyt keskustelu tästä huomenna eh, Tsekin tasavallan, eh, Tsekin pohjantakoristelyn jälkeen vai, miten, vai onko nyt eh, aikaa muutama minuutti muussa tapauksessa oikeastaan laittaisin tarkistusjätöjäksi 4. helmikuuta, koska tällainen yleinen sateenvarjo mietintö on enemmän tai vähemmän oikeastaan synteesi siitä, mitä on sanottu ja siinä selvitetään, mitä se, mitä se vaikuttaa sitten Euroopan parlamenttiin. Any intervention? Onko vaan puheenvuoropyyntöjä? Ei näitä olevan. Näin ollen ehdotankin, että 3. helmikuuta on deadline ja tarkistusten jättöaika. No niin, sitten paljon kiitoksia. Minusta tämä oli oikein mielenkiintoinen iltapäivän rupeama. Ja huomenna aamulla kello yhdeksän Tsekin puheenjohtajakauden esittely ja sitten meillä on aika monelle ja äänestyksiä. Kiitän tulkkeja tästä iltapäivän rupeavasta. Kiitoksia ja kuulemiin.